Okay, um, I was waiting. Kiitos, odotin ja toivoin, että useampi varjo esittelijä varjopankkijärjestelmä suhteen tulisi paikalla, mutta meillä on vain varjojen varjoja, joten on pakko aloittaa. Ensiksi esityslistan hyväksyminen. Kukaan ei näytä haluavan muuttaa sitä. Kiitos, pidetään sitä hyväksyttynä. Pahoittelen, mutta meillä on hirveästi puheenjohtajan ilmoituksia. Ensinnäkin 90. tiistaina kokoushuone vaihtuu ja meidän täytyy aloittaa ajoissa. Eli muistutan teitä, että huomen aamuistunto on PHS 30C50 salissa. Ei täällä. PHS 3 C50. Ja huomenna iltapäivällä palaamme jälleen tänne. Tämä liittyy hallinnon pyyntöön. Tämä liittyy toisen valiokunnan korkean profiilin tapahtumaan tässä salissa, joka on yksi näistä isommista. Muistan teitä tänään Maria Draghi julkista kuulemista huomenna 9.30, siis huomenna. Meillä on toinen kohta listalla, eli PK-yritysten rahoituksen saannin parantaminen ja debakker esittelijänä, joten jos haluatte tuohon keskustelun ottaa osaa, saapukaa yhdeksältä tai muuten että saa vuoroa. Pankkivalvonnan kuulemistilaisuus. Muistutan, että keskiviikkoaamuna yhdeksästä yhteen valiokunnalla on julkinen kuuleminen noista aiheista. Sehän järjestettiin lyhyellä hälytysajalla, että kaikki muut tilat ovat varattuja, joten kuuleminen on yhdessä ASP3G2 yhdessä pienemmistä tiloista. Pysymme lupaa kuunteluhuoneen myöntämiseksi, mutta tällä hetkellä sellaista ei ole myönnetty. 3G2 istumapaikat ovat rajoitettuja, ja muistutan kaikkia lobait mukaan lukien tämä kokous menee myös verkolle striimattuna, joten voitte seurata myös sitä kautta. Ja, sitten luottoluokituslaitosten kanssa käytävä jatkuva, ää, tri, niiden puitteissa jatkuva trilogi. Ja esittelijä on pyytänyt pari Euroopan parlamentin pysyvän edustajan ja Kyproksen suurlähtölen kanssa mahdollisuuksia keskustella Kolme neuvottelusta, jotka eivät tällä hetkellä kovinkaan hyvin etene. Sitten CRD4, CR, Meillä oli poliittinen triologi viime keskiviikkona ja komissaari Barnier tuli paikalle vahvistimme esittelijän äh, päätöksen saada neuvottelut loppuun kuun loppuun mennessä, jos mahdollista. E, etenimme jossakin asioissa, kuultiin äh, pk-yritysten lainansaanti ja pääomittaminen ja likviditeetti, niistä keskusteltiin paljon, joten edistämisvauhdin täytyy kiihtyä kovasti, jos haluamme päästä tavoitteeseen eli sopuun kuun lopussa. Seuraava kolmikantaneuvotteluja ensi torstaina ja teknisiä kokouksia on myöskin estoslistalla, Ja sitten Karpin suhteen kaksi trilogia 12.9. ja toinen lokakuuta pääaiheet olivat tavoitteet ja lähentymisen aste, sovellusala, määrittelyt, poikkeamat, jäsenvaltioiden optiot ja jotakin velvoitteita liittyen kuluttajiin. Edistyminen on hidasta erityisesti sovellusalan suhteen jossa molemmat lainsäädäntövallat, molemmat kummankin lainsäädäntövalta ja käyttäjien kannat erkanevat huomattavasti. Meillä on mandaatti teknisille trilogeille, joka mahdollistaisi tehokkaat poliittiset trilogit ja mahdollistaisivat vaihtoehtoisten teknisten ratkaisujen löytämistä, joka helpottaisi poli- voisi helpottaa poliittisten löytyä. 17. ja kymmenettä ovat seuraavat mahdolliset päivät. Sanoin kätisanat meillä ei ole teknisiä trilogeja, meillä on teknisiä työryhmiä. Nämä eivät ole tulee sitten tupa, Tupac, neljä trilogia tähän mennessä on ollut. Merkittävää edistymistä on tapahtunut eristys Kallas-mietinnön suhteen, joka tarkoittaa budjetin valvonnan vahvistamista jäsenvaltiossa luo tätä loppuun tämä, tämä Goze-mietintö. Ja sitten vähän vähemmän on edetty Ferrera-mietinnön suhteen. Otan huomioon Ferrera-mietinnön aiheiden merkityksen käsittelemme eh, edellisen trilogin täysin Federa-mietinnölle. Huhuja on kiertänyt, että Tupac voitaisiin jakaa kahteen pakettiin, ja viimeisessä trilogissa kerroin puheenjohtajamaalle ja neuvostolle, että sellaista eh, neuvottelumandaattia valiokunnalla ei ole. He hyväksyvät tuon. Painotamme myöskin että loppulainsäädännön laatua ei voi vaarantaa tekemällä liian hätiköityjä päätöksiä. Selvä. Ehkäpä ensi kerralla ilmoitukset ovat lyhyempiä ja nyt siirrymme varmaan jo pankkijärjestelmään ja vihdoinkin voin antaa esit- puheenvuoron esittelijälle Sain El-Hadrawille. Tarkistusta käsittelen Sain.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 varjoesittelijöiden kanssa löytää yhdessä kompromisseja Strasbourgissa pidettäviä äänestyksiä varten, jotta meillä on sitten hyvä ehdotuspaketti, jonka voimme sitten hyväksyä Strasbourgissa ja saamme parlamentilta selkeän viestin parlamentille menemään. Ja minun mielestäni me itsekin voimme sitten tehdä konkreettisia ehdotuksia. Mitä tulee varjopankkitoimintaan, me olemme vaatineet korkeampaa laatua järjestelmä riskien kartoittamista varkopankkitoiminnassa. Niitä täytyy valvoa ja olemme myös vedonneet komission, jotta tähän saadaan sovellettuja ö, sääntöjä olemme varmasti kaikki aika lailla yhtä mieltä näistä asioista. Minun ei tarvitse varmasti kaikkia tarkistuksia kommentoida, mutta ihan pari asiaa halusin nostaa esiin. Muutamat kollegat ovat vaatineet aloitteita ja täällä puhutaankin siitä, että näitä toimia säännellään, mutta järjestelmässä on aukkoja ja siksi asiaan on puututtava. Viljelmän Kol esimerkiksi on esittänyt tarkistusta, joka 25 voisi olla oikein hyvä perusta kompromissille. Sitten on Financial Stability Board, sen rahoitus, jossa varjopankkitoiminta on siis myös otettava huomioon. Toki tässä on nähtävissä myös myönteisiä asioita, mutta silti varjopankkitoiminta on erittäin monimutkainen asia. Kollegat Glins, Lagen ja Kola ovat laatineet tietopankin, e, jossa olisivat mukana euromääräiset transaktiot. Ja tämä saattaisi lisätä avoimuutta tämän järjestelmän riski valvomiseksi reaaliajassa. Tämä siis Votman Kuul ja Kamal vaativat, että täytyy sekä varjopankit että pankit saattaa saman, samojen sääntöjen ö, piiriin. Myös tasesääntöjen on ö, heijastettava todellisia arvoja eikä virtuaalisia arvoja. Tätä, tästä varmasti kaikki ovat samaa mieltä ja monet kollegat näkevät ö, oikeana instrumenttina. Uh, als een eh, eh, ne CD4 voi olla, CRD4 voi olla hyvä raami. Sitä on myös, sen laajentamista on myös ehdotettu, mutta suhteellisesti konsolidointisääntöjä myös useimmat kollegat tukevat. Sitten arvopaperistamista koskevia sääntöjä myös. Eli nämä menevät samaan suuntaan kuin itse ehdottamani. Sitten rahamarkkinarahastot, rahamarkkinarahastot. Niiden suhteen meidän täytyy katsoa, mitä eri valtioissa tapahtuu ja miten niissä toimitaan. Meillä on finanssiministeri Geithnerin kirje jossa hän itse sanoo rahamarkkinarahastoista, että marraskuussa ehdotetaan käytännön uudistuksia ja ne menevät käytännössä siihen samaan suuntaan kuin oman mietintöni ehdotukset. Kollegat ovat myös puhuneet siitä, että tiettyjä toimia tarvitaan vielä UCITS kuutosissa rahamarkkinarahastojen suhteen, niin sen me voimme varmasti ottaa tähän mukaan. Ja sitten vielä indeksirahastot, ETF on tässä tärkeää ja tässäkin on kysymys kuluttajan suojasta ja siksi meidän täytyy ottaa nämä asiat käsittelyyn. Lyhyestä virsi kaunis. Minun mielestäni me olemme kaiken kaikkiaan aika yksimielisiä suunnasta, jota meidän täytyy kulkea ja että tulee olemaan mahdollista tärkeimpien kysymysten suhteen päästä kompromisseihin. Tulevina päivinä tulen sitten tekemään konkreettisia ehdotuksia kollegoille ja keskustelemaan näistä. Ja toivon, että kaikki ovat valmiita kompromisseihin, jotta saamme aikaan hyvän ehdotuspaketin. Kiitos. Karin. Uh, yes, thank you very much. And, uh... Niin, kiitoksia. Ja kiitoksia Said tästä alustuksesta, linjasta, joka äh, tulisi ottaa tarkistusten suhteen täytetty mietintöösi. Ja minulla on kanssa se vaikutelma, että monissa avainkysymyksissä äh, olemme lähentymässä niitä linjoja, jotka esittelit äh, alustuksessasi. Minulle äh, on erityisen tärkeää se, että me näemme varjopankkitoiminnan riskit, että me pelkästään näe sitä äh, riskinä, vaan että katsomme myös, miten säännellä sitä ja miten vältetään se, että varjopankki pankkitoimintaa käytetään väärin niin, että voidaan välttää tällaista sääntelytaakkaa CRDn tai muiden säädösten kautta. Täytyy katsoa, missä tarvitaan täydennystä Samanaikaisesti meidän on varmistettava, ettei sunnu epäjohdonmukaisuuksia tai kaksinkertaista äh, säädöksiä, joten tämä lähestymistapasi on mielestäni oikein hyvä. Sitten kun on kyse kuluttajan suojasta, joka minun näkökulmastani on erittäin tärkeä osa tätä lainsäädäntöä, niin meidän tulisi myöskin pitäytyä mielestäni näissä linjoissa, eli katsoa, missä kohdin tarvitaan lisää sääntelyä, jotta voidaan varmistaa kuluttajan suoja. Ja on joitakin kollegoja, jotka haluavat ottaa sen linjan, että kielletään rahoitustuotteet, mutta kokemus on osoittanut, että sitten tätä vältetään jollain toisella tavoin, joten jos voimme luoda hyvän tuote hyväksyntämenettelyn, niin se on mielestäni kestävämpi tie ja myöskin parempi kuluttajan näkökulman kannalta. Sitten tietojen keräämisestä. Meillä on täällä tarkistuksia, jotka itse asiassa tukevat sitä, mitä mietinnössä esitellään, että otettaisiin käyttöön tällainen keskeytetty tietokanta. Tein myös tarkistuksen. Minulla ei ole periaatteellisesti toisenlaista linjaa, mutta mielestäni on tärkeää, että katsomme, miten nämä tiedot oikein kerätään, koska on tärkeää, että myös komissio tarkastelee tätä tiedon keruuta laajemmasta näkökulmasta perustuen myös johdonmukaiseen lähestymistapaan sellaisissa kysymyksissä, millaista tietoa on, mitä tietoa puuttuu, kenen tuota tietoa pitäisi kerätä. Meidän tulisi ainakin niputtaa kaikki nämä kysymykset yhteen niin, ettei tehdä kaksinkertaista työtä. Mutta jos katsotaan näitä useita tarkistuksia, jotka on jätetty, niin pitäisi kyllä olla mahdollista löytää yhteinen linja tässäkin asiassa. Alustuksestanne puuttui kommentteja liittyen tarkistuksiin, jotka liittyivät, mm, liittyivät investointipankin toiminnan erottamiseen. Täällä oli useita ehdotuksia, joissa sanottiin, että tätä pitäisi tarkastella lähemmin. Olen samaa mieltä ja liikasen ryhmän mietintö, kun esiteltiin, niin se osoitti, että tämä ei ole mikään mustavalkoinen kysymys. Tätä pitäisi keskustella laajemmin eikä vain ottaa kantaa tässä mietinnössä, joten kyllä kannattaisin tätä tarkistusta. Mitä tulee arvopaperistamiseen, olen samaa mieltä siitä, että tarkistuksissa on yhteinen linja, joka on hyvä. Samoin rahamarkkinarahastojen sääntely Wolfgang Klintzin ehdottama linja olisi mielestäni hyvä, että käsittelemistä UKITSin puitteissa ja haluaisin myöskin nostaisi Werner Langenin tekemän tarkistuksen. Se olisi mielestäni myöskin hyvä linja. Sitten kun on kyse näistä näistä indeksiosuusrahastoista, niin olisi, pitäisi katsoa näitä olemassa olevia suuntaviivoja ja tarkistusten myötä kyllä pystyisimme löytämään tässäkin, kun otamme tämän lähestyvistavan, todellakin puutumme sisältöön ja katsomme, missä ongelmat oikein ovat ja keskitymme sitten niiden kohdalla uuteen ja lisälainsäädäntöön. Ja jos pystymme pääsemään yhteisymmärrykseen tältä pohjalta, niin voitte kyllä laskea meidän tukemme varaan. Mutta odotan tässä kovasti näitä kompromissitarkistuksia. Äh, Arvoisat kollegat, varmasti on täysin kiistatonta, että on yksi pääsy globaalille rahoituskriisille on ollut sääntelyn puute ja siksi olemme sääntelyn arbitraasi ja siksi me olemme pyrkineet, pyrimme tässä luomaan uusia sääntelytoimia ja varjoparkkitoiminta on tällä välin kehittynyt eteenpäin. Ja siellä nyt monia toimintoja tehdään, joita vanhastaan on klassinen pankkitoiminto pankkitoiminta eh, pitänyt omanaan. Ja siksi on tärkeää, että tähän sektoriin paneudumme. Koko varjopankkitermi on tietysti eh, hassu. Eh, tämä kuulostaa hiukan hämärältä ja epäilyttävältä, mutta sitähän se ei tietysti ole. Monet näistä toiminnoista ovat jo sääntelyn piirissä tavalla tai toisella, joskaan eivät riittävästi. Eli meidän täytyy pyrkiä parantamaan transparenssia tällä alueella. Minulla on 18 tarkistusta, jotka olen esittänyt tähän, mutta se ei toki tarkoita, ettenkö minä olisi kollega esittelijän kanssa suurimmasta osasta asioita hyvinkin yhtä mieltä. Lähes konsensuksesta voi puhua tai olen ainakin hyvin lähellä sellaista konsensusta, eikä tässä varmasti tule olemaan kovin vaikeata saada aikaan kompromissiehdotusta, jota suurin osa esittelijöistä voi kannattaa. Muutamasta asiasta haluaisin vielä sanoa jotakin valitettavasti. Minulla on sellainen vaikutelma, että koko varapankkisektori kärsii puuttuvasta puutteellisesta avoimuudesta ja tässä on nyt kyse siitä, että emme, emme ainoastaan me EU-ssa, vaan myös yli EUn omien kumppaneidemme kanssa, esimerkiksi USAn kanssa meidän täytyy yrittää saada aikaan avoimuutta, joka tosiaankin mahdollistaa sen, että koko tämä varapankkisektori, että sitä voidaan kunnolla seurata ja myös puuttua asioihin siellä, missä se on tarpeen ehdotukset, esittelijän ehdotukset siitä, mihin mennessä asioita pitää saada aikaan, ovat hieman aggressiivisia tai sanoisinko ehkä liian kunnianhimoisia. <clears throat> Tuskin ensi vuoden alkuun mennessä alle kolmessa kuukaudessa saamme aikaan näin suuria muutoksia, mutta jos nyt ensi vuoden aikana saamme, niin sekään ei ole hassummin onnistunut. Meidän täytyy toki olemassa olevan direktiivin linjoilla monia toimenpiteitä järjestää uudelleen. Meillähän on esimerkiksi rahamarkkinarahastojen suhteen ja ETFn suhteen jo sääntelyä ja usit viisi ja usit, usit kuusi ovat sellaisia, joita täytyy työstää uudelleen indeksiosuusrahastot siis, ja on tärkeää, että se, mikä itse, mistä itse asiassa indeksiosuusrahastoissa Usitsissa oli kyse, eli, eli se oli e, tuollainen melko varma paperi ja se täytyy pystyä sellaisena esittämään jatkossakin. Mitä tulee sitten rahamarkkinarahastoihin, niin juuri viime viikkojen aikana on tehty paljon Barnier ainakin ja varmasti myös esittelijä ja varjoesittelijät ovat toivoneet keskustelua, joka liittyy siis rahamarkkinarahastojen tarjoajiin. Täällä pidettiin hyvin tärkeä konferenssi aiheesta ja Eurofin puitteissa on ollut monenlaisia paneelikeskusteluja rahamarkkinarahastoaiheesta ja niinpä erityisesti nämä varjopankki toiminnan parissa toimivat eh, näiden palvelujen tarjoajat tietävät nyt hyvin, mihin ollaan menossa, eivätkä he tietysti halua minkäänlaista sääntelyä. Ja Josko, parhaillaan, eh, Josko tekee parhaillaan uutta ehdotusta tästä, mutta siinäkin on hyvin vaikeaa löytää muotoiluja, mitkä ovat mahdollisia toimia. Ja Amerikassa noin kymmenen päivää sitten minulla oli tunne siitä, että tämä liiketoiminta ala on onnistunut saamaan sellaisen kannan läpi, että mm, parasta, että ei muuteta mitään. Ja nyt nyt sitten joskostakin kuuluu sellaisia ääniä, että emme olekaan varmoja, onko tässä menty oikein, oikeaan suuntaan. Ehkä meidän pitäisikin pääomasäännöksiä tai pääomamääräyksiä ottaa asiaksemme laatia. Minun mielestäni tämä pitäisi kuitenkin tehdä oikeudellisen toimen puitteissa, USITSin toimessa. Mitä tulee rahoitukselliseen raportointiin, mielestäni se on tärkeä, mutta itse asiassa meidän pitäisi päästä siihen, että se olisi täysin kattavaa tämä raportointi, vaikka se ei joka tap- kaikissa tapauksissa olisikaan pakollista tai määräysten vaatimaa. Sitten strukturointi on tärkeää, että me siellä annamme hyvin selkeät ohjeet. Minä en ymmärrä, miksi ei voitaisi sanoa, että jo CRD kolmosessa esitettyin. Me leuchtet nicht ein, warum das nötig sein muss, dass man eine Verbriefung immer wieder. Arvopaperistaminen, tunnen argumentit, joiden mukaan arvopaperistaminen nimenomaan edistää likviditeettiä, mutta meidän pitäisi ehkä pohtia onko tätä syytä viedä näin pitkälle. Sitten repotoimet ja ö, rahan lainaaminen. Ö, minä olen sitä mieltä, että yksittäiset toimijat, jotka toimivat tällä alueella, heille pitäisi antaa liikkumavaraa päättää itse siitä, haluavatko he tämän haircutin toteuttaa ja itse määrätä myös sen, että kuinka suuri tämä haircut pitäisi yksittäisiä tuotteita varten olla. Meidän ei tässä mielestäni lainsäätäjänä pidä lähteä sanelemaan, mikä on oikea mittakaava näiden haircuttien suhteen ja kun tällaista tapahtuu, niin joka tapauksessa valvoja pitäisi siitä informoida ja tässä täytyy vallita täydellinen avoimuus. Vielä viimeinen asia, jonka unohdin sanoa, on, liittyy rahamarkkinarahastoihin. Nehän ovat aina sellaisia, jotka esitellään eh, asiakkaille melko turvallisina ja varmoina sijoituskohteina. Ja kriisi on nyt osoittanut, että jopa dollarimääräiset rahamarkkinarahastotkin ovat sitten lähteneet syöksyyn. Sijoittajat eivät tässä hae korkeita tuottoja, vaan nimenomaan turvallisuutta ja joustavuutta ja vasta kolmannessa, kolmanneksi jonkinlaisia, jonkinlaista tuottoa. Ja tätä taustaa vasten meidän pitäisi pohtia, eikö meidän pitäisi juuri näitä kahta ensimmäistä asia ottaa selkeästi omissa säännöissämme mukana, eli että nimenomaan turvallisuus toteutuisi rahamarkkinarahastojen käytössä. Ja voisimmeko päästä esimerkiksi sellaisiin ratkaisuihin kuin Amerikassa, että aina tietyn viikoittain, kuukausittain tai, tai 30 tai 40 tai 50 prosenttia tästä sijoituksesta pitäisi olla käytettävissä Yksi ainoa asia on tässä varma, että niin riskivapaita kuin rahamarkkinarahastojen tarjoajat väittävät, ne eivät suinkaan ole. Mehän tiedämme aivan hyvin, vaikka ihan todelliset luvut eivät ole täysin transparentteja, niin me tiedämme, että useammassa kuin yhdessä tapauksessa tällainen rahasto on yhtäkkiä joutunut vaikeuksiin ja sitä sponsoroiva pankki on joutunut sen pelastamaan. Eli pankit, jotka tässä ovat ikään kuin sponsoreina näissä rahamarkkinarahastoissa, ovat jo kymmenissä tapauksissa jo ennen globaalia finanssikriisiä joutuneet sitten pelastustoimiin tällaisten rahastojen suhteen. Ja tämän pitäisi tulevaisuudessa olla avointa tietoa, meidän pitäisi olla selvillä tällaisista tapauksista pääongelma, jota me emme nyt sääntelijöinä voi itse asiassa edes ottaa käsittelyyn, mutta toki tämänhetkisessä korkoympäristössä tämä kysymys nousee esiin. Se on kysymys siitä, miten rahamarkkinarahasto tämänhetkisessä korkotilanteessa loukussa voi yli malkaan tehdä minkäänlaista tuottavaa liiketoimintaa, mutta se nyt on tietysti enemmän heidän päänsärkynsä kuin meidän päänsärkymme. Kiitos. Okay, anybody else here? Selvä. Haluaako joku muu puhua? Minulla on itsellänikin tarkistuksia, ne selittävät itse itseänsä. Sain. Puheenvuoro on sinun. No, haluaisin kiittää kollegita puheenvuorosta. Jotkut eivät päässeet paikalle, mutta kuten jo sanoinkin, kollegoiden lähipäivien kommenttien pohjalta yritämme laatia joukon kompromissitarkistuksia ja tehdä hyviä ehdotuksia äänestykselle jokaisena kymmenen päivän kuluttua. Okay, thank you very much. Um, we are a- Kiitos. Tarkoitus olisi äänestää 22. lokakuuta Strasbourgin viikolla – sellainen on aikataulu nyt. Ja tähtäisimme marraskuun täysistuntoon. Paljon kiitoksia. Olemme pari minuuttia aikataulussa edellä. Se on ihan hyvä. Onko Liam tulossa? Sinä olet Liamin tilalla. Wolf on täällä, Theodor on täällä. Ivan paikalla. Nikolas on täällä. Meillä on lähes koko tiimi paikalla. Voimme siirtyä esityslistan kohtaan neljä, joka koskee fiskalis toimintaohjelmaa. Puheenvuoro on Theodorin. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Muistuttaisin kaikkia kollegoita siitä, että meillä oli jo keskustelu tästä ohjelmasta koska komissio on ehdottanut tällaista fiskalisohjelmaa, fiskusohjelmaa, jolla pyritään yhdistämään aikaisempi fiskalisohjelma ja sitten tuliohjelma. Ja Euroopan parlamentin ehdotuksen ja neuvoston ehdotuksen pohjalta komissio päätti palata kahteen erillisen ohjelmaan, josta toinen on Fiskalis ja toinen on tulliohjelma. Custom. Eli ohjelmien kehykset ovat samat kuin aikaisemminkin 2007-13 kaudella. Ja meidän täytyy kiittää komissiota siitä, että he palasivat asiaan otettuaan huomioon neuvoston ja parlamentin ehdotukset. Tämä uusi fiskalisohjelma, joka meillä on nyt käsittelyssä, sisältää kaksi pääkomponenttia. Ensinnäkin veroyhteistyön tukeminen yhteisössä, veroviranomaisten kesken ja sen kesken ja palaan tähän asiaan. Ja toinen pääkomponentti ohjelmassa on ATK-kapasiteetin kehittäminen. Puhumme eurooppalaisesta tietojärjestelmästä ja laajasta tiedonvaihdosta veroviranomaisten kesken jäsenvaltioiden välillä. Ja haluaisin muistuttaa että tämä fiskalisohjelma 2007-2013 kaksi itsenäistä arvioijaa sen arvioinut. Yksi arviointi keskittyy tehokkuuteen, tuloksellisuuteen, lisäarvoon. Toinen arvioi ja keskittyi mahdollisiin tulevan fiskalisohjelman parannuksiin 2014-2020 kaudella. Alleviivaisin, että nämä ulkoiset arvioijat arvostivat ohjelmia korkealle – ohjelma todella vastaa jäsenvaltioiden tarpeisiin. Se tarjoaa selkeästi lisäarvoa, koska yhteistyö veroviranomaisten kesken on tärkeää toiminnan parantamiseksi. Meidän on myös komissiota kiittäminen siitä, että he ottivat huomioon paitsi toisen arvioijan arviot ohjelman parantamisen suhteen seuraavalle kaudelle. Komissio tämän lisäksi ehdotti uudessa ohjelmassa myös joitakin parlamentin suosituksia että tuli keskusteluissa mesille. Tarkoitan sitä, että, että he keskittyvät ohjelmassa paljon enemmän veron omaisten yhteistyön keskittämiseen, veropetosten ja veron kierron torjuntaan ja sekä aggressiiviseen verojen välttämiseen. mitä ohjelmien sovellusalaan tulee, ulottuvuuksiin tulee. Tärkein parannus on ehkä komission ehdotus, että ohjelma ei räännetä näistä arvonlisäveroon, hyödykeveroihin, myös muihin veroihin, joita e on verolainsäädäntö koskee. Muistamme, että Euroopan tasolla olemme hyväksyneet asetuksia, jotka käsittelevät velan perintää. veroviranomaisten yhteistyön avulla. Osana tätä yhteistyötä on myös ehdotettu, että ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat voivat ottaa osaa kuten myös Euroopan kumppanuuspolitiik- naapuruspolitiikkaan kuuluvat maat tietyin ehdoin. Komissio ehdottaa myöskin, että ulkoiset asiantuntijat voivat ottaa osaa kolmansista maista tulevat sellaiset. Valtiovarainministerit ja myös kansainväliset järjestöt, organisaatiot. Kuten sanoin, meidän suosituksemme aikaisemmassa keskustelussa oli, että veropetosten veronkierron torjunta ja aggressiivinen veron välttely tulevat keskiöön, mukaan lukien verohallinnon hallinnollinen taakka. neljä neljä miljoonaa euroa on varattu tälle ohjelmalle kaudelle 2014-2020. Meillä on tarkistus täällä. Se on yhteinen kaikille tällaisille ohjelmille. Ja, ja se on, että tämä rahoitus alistetaan monivuotisen rahoituskeskuksen kehyksen loppuäänestyksellä 2014-2020. mitä hän asetusluonnokseen pyrimme ensinnäkin keskittymään yhteistyössä mahdollisiin EU-jäsenmaihin ja naapuruuspolitiikan kumppanimaihin. Ja tässä, tällä alueella halutaan nimenomaan keskittyä veropetosta ja veronkierron torjumiseen. Ota huomioon ohjelman rajoitetut varat. Mitä kolmansien maiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajien osallistumiseen tulee, me ehdotamme ulkopuolisten asiantuntijoiden rajoitettua osallistumista. Jälleen resurssirajoitteiden vuoksi. Meillä on tarkistus, tarkistus, jolla pyrimme välttämään sitä, että EU-rahaa käytetään kahdenväliseen yhteistyöhön yhden jäsenvaltion ja jonkun kolmannen maan kanssa, koska komissio ehdottaa, että Tämän ohjelman pitäisi tukea yhteistyötä jäsenvaltioiden ja kolmasien maiden kanssa. Me haluamme välttää tilannetta, jossa yksi tai kaksi jäsenvaltioita harjoittaisivat yhteistyötä, jota voitaisiin hoitaa kahdenvälisten suhteiden puitteissa. Tämä meillä on tarkistus, jolla pyritään siihen, että vähintään kaksi jäsenvaltiota ja vähintään kolme EUn ulkopuolista maata pitää olla mukana yhteistyössä. Tässä on myös toinen tarkistus, josta on jo paljon keskusteltu komission edustajan kanssa. joka liittyy tähän ohjelmaan – Barrosalta on jo tullut tiedonanto Euroopan parlamentille, jossa komission puheenjohtaja suosittelee, että ohjelmilla ei olisi kattoja. Koska katot rajoittavat komission täytäntöönpanoa. Me taas ajattelemme niin, että Ohjelmassa on kaksi pääosaa. Verohallinnon yhteistyö jäsenmaiden kesken. Tässä on koulutus ja seminaareja. Tapahtumia, joissa viranomaiset vaihtaa tietoja ja parhaita käytänteitä. Ja sitten ATK-kapasiteetin rakentaminen ja 2007-2013 ohjelman pohjalla, pohjalta voimme sanoa, että suurin osa rahasta menee informaatioteknologian puolelle. Ja tämä on erittäin tärkeää, koska tämä liittyy automaattiseen tiedonvaihtoon arvonlisäverotietojen ja hyödykeverojen suhteen. Me haluamme maksimoida ATK-informaatioteknologiakapasiteetin rakentamisen ja haluaisimme, että maksimi maksimissaan 80 prosenttia menee IT-kapasiteettiin, jotta selke- tekisimme selkeän eron IT-kapasiteetin ja viranomaisten välisen yhteistyön välillä. Täällä on tarkistus. Ja kun meillä on myös tarkistuksia, jotka liittyvät väliarviointiin. Mä haluan myöskin komission selkeätä tiilivelvollisuutta tämän ohjelman täytäntöönpanon suhteen. Tämä halusin sanoa nyt. Let's see what, uh, Katsotaan, mitä varjoesittelijällä ja kollegolla on sanottavana. Ja komission edustajakin on paikalla. Herra Daskalu. Hän on vastuussa tämmöistä. Jos aikaa on, annetaan komissiolle lopuksi puheenvuoro. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä esittelijä, hyvä herra Stolorian. Pimeä pyytää anteeksi, että hän ei ole paikalla tänään, koska hänellä oli tärkeää valiokunnan kokous hänen jäsenvaltiossaan, siksi hän ei voinut tulla ja hän pyysi eh, minua olemaan täällä hänen eh, tilallaan ja Timellä oli jo mahdollisuus eh, aikaisemmin kiittää herra Stojania hänen ensimmäisestä mietinnöstään fiskaaliksesta ja Äh, nyt hän pyytäisi äh, kiittää uudelleen esittelijä. Hän ja minäkin olemme iloisia siitä, että komissio nyt äh, antoi muutetun ehdotuksen elokuussa ja meistä on vain ikävää, että näin ei tapahtunut jo aikaisemmin. Tämä aiheuttaa lykkäystä ja lisää työtaakkaa kaikille mukana oleville. Sitten mitä tulee tähän uuteen mietintöluonnokseen, niin Lime on sitä mieltä, ettei täydy toistaa sitä, mitä jo sanottiin kesäkuussa, mutta hän haluaisi muistuttaa, että olemme laajasti yhtä mieltä teidän ehdotuksenne kanssa, hyvä esittelijä, erityisesti mitä tulee tämän ohjelman vahvistamista veropetosten ja veronkierron torjumisessa. Tiedätte, kuinka tärkeänä meidän ryhmämme pitää tätä ja varmasti suurin osa valiokunnasta on samaa mieltä tästä. Lime kuitenkin on pahoillaan siitä, että poistitte viittauksen äh, kaksinkertaiseen verotukseen ja kaksinkertaiseen verottomuuteen entisessä tarkistuksessa kahdeksan, nykyisessä tarkistuksessa viisi. Tämä oli jo linjassa sen kanssa, mitä tämä valiokunta on saavuttanut verotuksen alalla aikaisemmin. Joitakin muutoksia on tehty tähän toiseen mietintöluotokseen verrattuna ensimmäiseen mietintöön. Esimerkiksi ne tulee ulkoisiin asiantuntijoihin kieli tarkistuksessa yhdeksän ova oven hyvälle tor- kompromissille Limen mielestä erityisesti ALDE-kollegojen kanssa. Me myös huomaa, että otitte pois nämä katot olette, jotka otitte käyttöön ensimmäisessä mietinnössä entisessä kuusi artiklassa, nykyisessä seitsemän artiklassa. Vaikka tällaisten kattojen tasosta pitäisi keskustella äh, komission palveluyksiköiden kanssa, Lime on vakuuttunut siitä, että että äh, jos asetuksessa olisi kaattoja, niin pystyttäisiin paremmin valvomaan tämän ohjelman täytäntöönpanoa. Ja lopuksi vielä sananen erityisistä yhteistoimista, esimerkiksi monenkeskisistä äh, valvonnasta. Toisessa luonnoksessa olette ottaneet käyttöön äh, tiukempia mm, ehtoja tällaisille toimille. Esimerkiksi, että mukana pitäisi olla ainakin kolme valtiota, joista kahden täytyisi olla unionin jäsenvaltiota. Limeestä olisi kiinnostava tietää, miksi olette muuttaneet lähestymistapaan. Eli me mielestä EU ulottuvuus vielä taattaisiin, jos mukana olisi vähintään kaksi EU-jäsenvaltiota. Nyt aiomme tehdä muutamia tarkistuksia, jotka toivottavasti ovat rakentavia. Eli me odottaa kovasti hedelmällistä yhteistyötä tämän mietintöluonnoksen parissa ja hän ja minäkin äh, kiitämme äh, työstä, jota olette tehneet. Kiitoksia. Ja, Dank. Ich gar nicht mehr viel... Kiitoksia. Minun ei oikeastaan tarvitse lisätä tähän enää kovin paljon, koska esittelijä otti esille ja muutkin puhujat monia asioita, joita omalla listallani oli Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Voin vain tähän sanoa, että tämänhetkinen ehdotus, kuten Liisakin sanoi, sen olisi pitänyt olla, tulla jo aikaisemmin, mutta meillä on se nyt ja kaiken kaikkiaan mielestäni se on hyvinkin myönteinen ja hyvä perusta jatkotoimille. Esittelijä hän onkin esittänyt tarkistuksia vain kohtuullisen määrän, mikä myös kertoo tämän ehdotuksen laadusta. Joitakin yksittäisiä seikkoja vielä. Kysymys siitä, kuka voi, kenet voi ottaa mukaan tähän ohjelmaan, niin tässähän komissio ja esittelijäkin ovat sitä mieltä, että niin sanotut ulkoiset asiantuntijat, että niiden, heidän ottamisensa pitäisi olla melko rajoitettua ja voin olla tästä samaa mieltä, mutta tämänhetkinen määritelmä on mielestäni sellainen, jota voisi vielä parantaa, kun tässä puhutaan rajoitetusta tavasta. Se on hieman epä täsmällistä. Yhtä meidän ei pitäisi unohtaa. Meidän täytyy tuoda tähän kaikki, asiantunt- kaikki mahdollinen asiantuntemus, muuten tämä ei tule onnistumaan. Nimittäin jos me haluamme saada aikaan todella tuntuvan parannuksen viran, veroviranomaisten yhteistyön suhteen ö, vero, ö, veron kierron ja veropetosten vastaisessa, vastaisessa taistelussa haluamme päästä kunnolla eteenpäin, niin sitten meidän on toimittava ripeästi. Esittelijä sanoi, että meidän ei pitää kaikkea rahaa laittaa erilaisten ohjelmien kehittämiseen, mutta tämä 80 prosentin rajoite, en tiedä onko se oikea ö, summa. Nämä ohjelmat ovat ihan hienoja, mutta meidän täytyy myös varmistaa se, että ne, jotka työskentelevät näiden ohjelmien parissa, ovat niin koulutettuja, E, että todellakin pystyvät näitä työkaluja käyttämään optimaalisella tavalla. Tässä tarvitaan vielä paljon työtä ja sen takia tämä 20 prosenttia budjetista ei tule riittämään. Meidän täytyisi ehkä miettiä tätä varojen jakamista vielä uudestaan. Tärkeää muistaa sekin, että meillä on hyvin suuri ero jäsenmaiden välillä, mitä tulee työntekijöiden koulut tutkimustasoon ja asiantuntemukseen. Me en nyt ryhdy mainitsemaan mitään yksittäisiä maita, mutta me kaikki tiedämme, että kaakkoisosassa unionia on maa, jossa on hyvin vaikeata tehokkaan hallinnoinnin suhteen. Eli Nämä tietotaitotasot eri maissa ovat hyvin erilaiset ja minun mielestäni meidän pitäisi aika lyhyessä ajassa, noin viiden vuoden ajassa, saada aikaan jonkin näköinen vähimmäistaso, joka koskisi koko Eurooppaa. Sen takia en ole varma, voimmeko me lähteä näistä 80 prosentista vai pitäisikö niiden olla eri, eri summa eh, tai eri määrä eri maissa. Kolmas seikka on se, että tämän ohjelman tehokkuutta täytyy pystyä mittaamaan, jotta varmistumme siitä, siitä, ettei meillä mene rahat väärään paikkaan. Määräajat eivät minusta vaan ole optimaalisia keskivälin arviointi ja loppu. Mielestäni se ei riitä. Mielestäni näitä pitäisi seurata säännöllisesti, valvoa säännöllisesti ohjelmien edistämistä kerran vuodessa tai kaksi kertaa vuodessa, jotta todella voimme varmistua siitä, että edistymistä tapahtuu siinä mielessä, kuin me toivomme sitä tapahtuvan. Yksi asia on aivan ratkaiseva. Me olemme jo monta vuotta puhuneet siitä, että jäsenmaat ja EU kärsivät verohallinnon tehottomuudesta ja veronkeruun tehottomuudesta, mutta sen lisäksi myöllä veron kierrosta ja että tätä tilannetta täytyy parantaa, mutta edistymistä ei ole tapahtunut. Tämä on fakta. Veron petokset kasvavat ja tämä on edelleenkin ongelma. Tämän hetkisessä kriisitilanteessa tämä alkaa käydä sietämättömäksi ja siksi vielä viimeiseksi haluan sanoa, että en nyt lähtisi lyömään lukkoon näitä 32 miljoonaa tai jotain muuta summaa. Tähän tarvitaan niin paljon varoja kuin tarvitaan, kuin, jotta, kuin tarvitaan siihen, että todellakin edistystä saadaan aikaan. Eli sen tulee ratkaista nämä summat ja tasot. Ivo. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Well... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitoksia, hyvä esittelijä. Hyvin tarkoista selvityksistä, koko tämän ehdotuksen selityksistä ja minä olen muutamia kommentteja kirjannut ylös ja kun katson niitä, niin huomaan, että olen aika samalla linjalla Erastolodanin ja myöskin Raklintsin kanssa, mitä tulee esimerkiksi äh, rahojen käyttöön tällaisissa asioissa, joista jo puhuttiinkin. Eräs asia, joka esittelijä mainitsi puheessaan, eurooppalainen kilpailukyky. Ja yksi tärkeimmistä asioista, joka saattaa johtaa parempaan eurooppalaiseen kilpailukykyyn, on lainkuuliaisuus äh, äh, verotuksessa ja ECR on linjassa esittelijän kanssa. Muutama äh, kommentti. Olen täysin samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän vaatii vahvaa ja tehokasta yhteistyötä veronviranomaisten kesken, ei pelkästään EUn sisällä, vaan myöskin EUn ulkopuolella. Hän määrittelee EUn ulkopuoliset valtiot maiksi, jotka haluavat liittyä EU-hun tulevaisuudessa. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia, olemme täysin samaa mieltä siitä, että äh, kansallisten veroviranomaisten täytyisi tehdä läheisempää yhteistyötä, jota pystytään huomattavasti vähentämään veropetoksia ja veronkiertoa. Tässä me emme ole laisinkaan eri mieltä. Me olemme hiukan varovaisia kaikki kaikkien sellaisten yritysten suhteen, joilla yritetään vahvistaa veroharmonisointia. Tämä löytyy tarkistuksesta kolme. Tai että asetetaan minimiveroasteita. Me keskustelemme tästä tarkistuksesta esittelijän kanssa ja yritämme löytää jonkun hyväksyttävän tavan ratkaista tämä tilanne. Fiskalis- samantyyppiset ohjelmat, niiden ei meidän näkemyksestämme tulisi yrittää saada aikaan jotain sellaista kuin harmonisointia verotuksessa EU:ssa. Me olemme sitä mieltä, että näiden päätösten täytyy olla kansallisten valtioiden käsissä ja niiden täytyy perustua pelkästään kahdenvälisiin verosopimuksiin, erityisesti kolmansien maiden kanssa. Asiantuntijat sitten. Me kannatamme vaalittujen ulkoisten asiantuntijoiden listoja. Olen täysin samaa mieltä siitä, että jos haluamme palkata asiantuntijoita, niin silloin meidän täytyy saada parasta laatua ja parhaan laadun täytyy olla parhaiten palkattua ja koko tämä prosessi, että etsitään ja valitaan näitä asiantuntijoita, niin sen täytyy olla avoin prosessi ja se täytyy julkistaa. Niin, ja sitten raha. Ei ole tarpeen sanoa enempää kuin mitä herra Klint sanoi. Olen täysin samaa mieltä. Me varoitamme, että heitetään rahaa hukkaan IT-hankkeisiin. Kannattaisimme, että investoidaan parempaan verotietämykseen, ihmisten äh, kouluttamiseen ja parhaiden käytäntöjen edistämiseen ja vaihtamiseen. Nämä ovat minun tarkistukseni. Olen tehnyt tarkistusryppään ja en näe tässä esityksessä, ehdotuksessa mitään kiistanalaista. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την παρουσίαση που έκανε. Arvoisat kollegat, kiitoksia esittelijälle. Hän kertoi meille tämän asiakokonaisuuden historiasta ja haluaisin kiittää häntä, koska hänen ja, ja komission ponnistusten ansiosta toimivaltainen valiokunta on vihdoinkin saanut tämän yhteistyöohjelman pitkälle veroyhteistyö ja nyt voimme työskennellä tehokkaammin yhden näistä konkreettisista aiheista parissa, joka on siis veropetosten ja veron kierron vastainen taistelu. Omat huomautukseni eh, ovat näkyvät tarkistuksista, joita tämän suuntaisesti teen verohallintojen, ja jäsenvaltioiden verohallintojen pitää tehdä yhteistyötä, niin täytyy yhdessä taistella veronkiertoa ja veropetoksia vastaan. Ja tiedonhallintajärjestelmät, ATK-järjestelmät ovat hyvin hyödyllisiä, jopa välttämättömiä, mutta arvon kollegat, minun täytyy sanoa, että tämä on kuitenkin vain tekninen puoli tätä asiaa. Poliittinen ja sisällöllinen seikka on se, ketä ovat nämä veropetosten tekijät, joita, jotka meidän täytyy saada kiinni. Ja nyt seuraava huomautukseni onkin poliittinen luonteeltaan. On aivan selvää, että jäsenvaltioilla ei ole todellista tahtoa löytää näitä suurimpia veropetosten ja veronkierron toteuttajia, nimittäin monikansallisia yrityksiä, jotka täysin rankaisemattomasti toteuttavat veropetoksia ja veronkiertoa mekanismeilla, jotka liittyvät emoyhtiön ja tytäryhtiöiden välisiin järjestelyihin. Nämä ovat hyvin tehokkaita järjestelyjä, mutta siitä hetkestä lähtien ne vasta toimivat, kun ne ovat poliittisesti hyvin kohdistettuja. Eli meidän täytyy uudelleen kohdistaa nämä toimet ja olla selville siitä, eh, ketä tässä ajetaan takaa. Minulla on tiettyjä varauksia vielä eh, tähän eh, esittelijän varovaiseen lähestymistapaan nähden, kun puhutaan asiantuntijoiden rajoitetusta käytöstä. Minusta me emme tarvitse tällaisia asiantuntijoita, jotta saamme aikaan parempaa yhteistyötä kansallisten veroviranomaisten ja verohallintojen välillä. Yksi asia on kuitenkin vielä hiukan hämärä. Ketä nämä asiantuntijat oikein ovat? Miksi ö, meillä ei ole tällaisia asiantuntijoita? Jos me olemme yhtä mieltä siitä, että meidän on osallistuttava näihin ohjelmiin ja tarvitsemme sitten ö, observaattoreita ja asiantuntijoita, niin mikä siitä. Mutta kiitänpä vielä lopuksi esittelijää. Kiitos oikein paljon. Um, we have time if we have... Meillä on aikaa komissiolle, jos se on paikalla. Esittelijä ajatteli, että olisi hyödyllistä, jos puhuisitte. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Ensiksi kiittäisin esittelijää hänen ystävällisestä suhtautumisesta meidän ehdotukseemme ja erinomaista mietinnöstä. Minulla ei ole paljon lisättävää. Hän kattavasti käsitteli Fiskalis 2020 esitystämme. Minulla on ainoastaan pari kommenttia hänen ehdotuksestaan ja Clintin ehdotuksesta, Ja sitten minulla on kaksi varausta tarkistuksen 13, joka liittyy monikeskeiseen tarkistukseen. Meidän mielestä nykyinen monivälinen kahden maan järjestämä kontrollointi on tehokasta, eikä aiheuta mitään ongelmia nykylainsäädännön täytäntöönpanolle. Se on samanlainen tämä ehdotuksemme kuin voimassa olevassa fiskalisohjelmassa. Ja sitten meillä on varama liittyen tarkistukseen 15 ja tähän 80 prosentin kattoon ATK-kapasiteetin suhteen. Se ei olekaan artiklassa 15, vai mikä se olikaan. Kyllä minä sen löydän. Tarkistus 14. Ja säädetään IT-kapasiteetin katon asettamista 80 prosenttiin koko budjetista. Meidän mielestämme tämä menee päivästä näin suuntaan kuin nykyohjelman toivottu joustavuus meillä pitäisi olla ohjelman elinaikana, seitsemän vuoden aikana, kohdentaa budjettiresursseja sen mukaan, minne niitä tarvitsee kohdata, kohdata, kohdentaa. Tämä on hyvä myös transparentin varojen kohdentamisen suhteen. Meillä on vuotuinen rahan, varainkäyttöohjelma, ja tämä helpottaa sen toteuttamista. Ja herra Klintsillä vielä on hieman informaatiota. Kuten ehdotusluonnoksen artiklassa 10 todetaan, koulutus on kansallista viranomaisten vastuulla. Suurin osa koulutuksesta ja ihmisten ammattipätevyydestä on jäsenvaltioiden harteilla useimmissa maissa. On kansalliset verokoulut, ne ovat tehokkaita Me, me, meidän ohjelmamme on pieni suhteessa 27 jäsenvaltion ponnisteluihin, mutta milloin on yhteisiä intressejä ja milloin on EU-lainsäädäntöä? Haluamme tarjota koulutuksen muodossa lisätietoa siihen, mitä kansallisella tasolla tarjotaan. Tämä ei ole kauhean kunnianhimoista, mutta se on oikein hyödyllistä, ja tämä hyöty tunnustetaan. Nykyohjelmassa on jonkun verran koulutusta ja haluamme jatkaa palaute- kansallisilta veroviranomaisilta on oikein myönteistä. Sitten artikla 16, joka liittyy monitorointiin. Me ehdotamme, että seuraamme ohjelman tuloksia säännöllisesti. Haluamme arvioida kaikkia toimia ohjelmassa. Näin kaikki, jotka ohjelmasta ovat kiinnostuneita, saavat tietoa oikeaan aikaan. Tässä ovat kommenttini puheenjohtaja. Kiitos. Kiitos. Thank you, uh, Mrs. Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia kollegojani, jotka ovat puhuneet heidän suosituksistaan ja olen valmis tekemään yhteistyötä kollegojeni kanssa, jotta saamme aikaan paremman muotoilun joidenkin tarkistusten suhteen. Olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä tarkistus, jolla ö, yritetään rajoittaa osallistumista ja miten voidaan saada aikaan lisäarvoa, ö, tästä osallistumista, niin tässä voitaisiin tehdä parempi tarkistus ja yritämme saada aikaan kompromissitarkistuksen. Haluaisin vielä korostaa sitä, että minulla on ollut hiukan keskusteluja veroviranomaisten kanssa eri jäsenvaltioissa ja haluan kertoa teille, että tämä on ehkä ainoastaan yksi ohjelma, jossa viroviranomaisten edustajat, ei korkealla tasolla, mutta alhaisemmalla tasolla voivat tavata tietojen vaihdon ja parhaiden käytäntöjen vaihdon piirissä. Ei ole mitään muuta tällaista ohjelmaa. Minulla on hiukan kokemusta IT-alalta omassa maassani eri toimissa. Ja voin sanoa teille, että ITllä ei ole mitään rajaa, mitä tulee rahan käyttöön. Tämä minulla on mielessäni, kun yritin sanoa, että hyvä on maksimissaan 80 prosenttia kokonaisbudjetista pitäisi antaa IT te eh, hankkeiden luomiseen. Ja kun ehdottiin tätä maksimisummaa, niin eh, otimme huomioon sen, mitä on tehty edellisessä fiskalishankkeessa 2007-2013. Tietysti eh, luin Barroson viestin Euroopan parlamentille siitä, että tarvitaan joustavuutta – ajattelin, että edistystä on tapahtunut, koska meillä oli enemmän kattoja edellisessä mietinnössä. Nyt olemme päässeet ainoastaan yhteen. Olemme yrittäneet saada aikaan kattoja itteen ja veroviranomaisten yhteistyön välillä, mitä tulee tiedonvaihtoon ja parhaiden käytänteiden vaihtoon. Tietenkin keskustelemme keskenämme, me kollegat täällä Euroopan parlamentissa – ja lopuksi ehkä pääsemme sitten kolmikanta keskusteluihin, jos pidämme kiinni tästä näistä katoista. Kiitoksia vielä. Toivottavasti saamme tämän päätöksen mahdollisimman pian. Haluaisin vain kertoa teille, että tarkistusten jätön määräaika on 16. lokakuuta kello 12 tarkistuksia tarkastellaan viides tai kuudes päivä marraskuuta ja äänestys Ekonissa 28.–29. marraskuuta. Ja istunto keskeytetään nyt kello 16.30 asti, kun komission jäsen Almunia tulee tänne keskustelemaan kilpailupolitiikasta. Thank you again. Right. Um... Selvä. Toivotan tervetulleeksi komission jäsen Almunian. Formaatti on tavanomainen. Komissaari selittää asioita. Sitten pyydän Sanchez, Sanchez Presedoa esittelijä puhumaan – sitten varjoesittelijöitä ja sitten kaikkia, jotka merkin näyttävät. Ja toivomme, että komission jäsen saa kahvia, jotta vauhti pysyy yllä. Chairwoman, please. Uh, so thank you very much for inviting me again here. Kiitoksia oikein paljon, että sain kutsun tänne ja haluaisin tänään esitellä teille ensi vuoden ohjelman tärkeimmät seikat, mitä tulee kilpailualaan. Ehkä jotkut teistä eivät ole kuulleet tai lukeneet viimeisimpiä puheita, mutta olen yrittänyt selventää, miten näen linkin erilaisten instrumenttien välillä kartellit fuusioiden ja valtion kontrollin välillä. Ja meidän suurimmat prioriteettimme näinä vaikeina aikoina – ovat luoda parhaat olosuhteet kasvun eh, elvyttämiseksi ja tämän kasvun stimuloimisen sitä varten on syytä eh, laajentaa ja syventää yhtenäismarkkinoita. Ehdotukset, joita ehdotan eh, tänään, ovat siis tällaisten huomioiden inspiroimia ja minun mielestäni on syytä parantaa kilpailukykykehystä, joka on siis erittäin hyvä ja erinomainen järjestelmä, mutta itsekin eh, minä joudun miettimään joka päivä, miten näitä instrumentteja voidaan parhaimmalla tavalla käyttää hyväksi ja siten vastata tällä hetkellä oleviin haasteisiin. Tulen ensin. As I uh, said before uh, in the uh, recent uh, hearing with the minä äskettäin olin äh, Sanchez Presedon kuulemisessa ja viime maal- toukokuussa puhutuista uudistuspaketista aion myös puhua. Ja ne, nämä toimet, 20, Eurooppa 2020 strategiassa toiseksi modernisoinnin kautta ja valvonnan kautta haluan priorisoida sellaisia sisämarkkinoihin merkittävällä tavalla vaikuttavia seikkoja ja sitten haluan virtaviivaistaa meidän päätöksentekoprosessiamme. Mielestäni tämä ehdotus näine kolmine päämäärineen on juuri tällaisina aikoina erityisen tärkeä, kun meidän täytyy vahvistaa kasvua ja samaan aikaan tiedämme, kuinka vaikeata monille jäsenmaille on julkisten resurssien hallinnointi, koska he ovat talouspolitiikan konsolidointistrategioiden osina. Mitä tulee finanssinäkökulmaan, tärkeä elementti, jota haluan korostaa, on se, että jäsenvaltioiden kapasiteetti rahan käyttökapasiteetti on epätasainen. Ei ole pelkästään vaikeaa löytää julkista rahaa erilaisiin tarkoituksiin. Tämän lisäksi sisämarkkinoiden sisällä on epätasaisuutta sen suhteen, minkä verran tällaista rahaa on käytössä. Miten uudistuspakettimme näitä päämääriä, näihin päämääriin pyrkii? Kuten aikaisemmin sanoin, äskettäin kuulemisessa täällä parlamentissa keskustelin näistä ja siksi puhunkin hyvin lyhyesti. Haluan vain muistuttaa, että me haluamme rohkaista ja kannustaa hallitusten tukea hyvälle valtion tuelle. Meidän tulisi myös vahvistaa erilaisten su- mm, valtion apujen ja tukien valvontaa vääränlaiset julkiset tuet meidän syrjät myös hallinnollisten taakkojen minimointi on tärkeää ja se, että ne eivät vaikuta kilpailuun, että ne vaikuttavat minimaalisesti kilpailuun. Ja muutamia muutoksia, jotkut tietyt muutokset mahdollistavat nopeamman päätöksenteon ja sitten keskittymisen niihin tapauksiin, jotka parhaiten edistävät kilpailukykyä. Tämän strategian käyttöönoton jälkeen on, ö, olemme yrittäneet ö, soveltaa nämä, näitä periaatteita sektoriohjaukseen ja change and on some procedural issues. Muutamme vähän säätelyä ja vähän prosesseja. Me arvioimme eri suuntaviivoja esimerkiksi lentokenttien suhteen aluetuen suhteen, teollisuuden uudelleen strukturointi, riskipääoma, ympäristötuet, tutkimus, kehitys ja innovointituet. Yksi suuntaviivojen Suuntaviivojen arviointi noudattaa samaa metodologiaa horisontaalisesti. Tarkoitus on antaa Euroopalle järjestelmä, jossa kun annetaan valtion tukea silloin, kun markkinat e- eivät todistetusti toimi ja silloin, kun markkinat saavat ainut kannustimet tuesta. Vääristyneissä tavoissa pyritään byrokraattisen taakan vähentämiseksi ja pyrimme muuttamaan asetuksen materiaalisuutta, asteen vaatimusta ja myöskin tätä, muuttaa tätä yleistä poikkeamalauseketta, jotta auttaisimme – innovaatioita. Pyrimme myös luonnon katastrofien suhteen toimimaan myöskin laajakaistan suhteen, myöskin syrjäisten seutujen asukkaiden asemaan liittyen ja metsäpolitiikan tuen suhteen. Tämän laajentumisen vastineeksi jäsenvaltioiden täytyy osoittaa laajempaa omistautumista erityisesti avun myöntämiseksi tällä poikkeaman myöntämisen tapauksessa liittyen näihin yleisiin ryhmäpoikkeuslausekkeisiin. Komissio ei tietysti luovu mistään erityisoikeuksistaan val- valtion apuun liittyen vain lainsäädännön suhteen. Me haluamme kuitenkin jäsenvaltiot täysin mukaan. Joskushan jäsenvaltiot sitten haravat vastaan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Ja sitten mitä tulee prosessilainsäädäntöön, haluamme antaa komissiolle mahdollisuuden tehdä sektorikohtaisia arvioita valtion tu- julkisen tuen suhteen. Ja myöskin haluamme markkinatutkimuksia. Keskustelu on helppoa. Ensimmäiset kontaktit jäsenvaltioiden suhteen liittyen mahdollisuuteen pyytää ma- informaatiota markkinaosapuolilta valtioneuvosta, niin suoraan sanoen ei saanut valtaisen saa suosionosoituksesta kodalle, mutta me pyrimme vakuuttamaan jäsenvaltioita, että tämä on hyvä jäsenvaltiolle, ei ainoastaan komissiolle ja EU-instituutiolle, vaan myös jäsenvaltiolle sen takaamiseksi, että näiden uusien välineiden ansiosta me saamme informaatiota, jota tarvitsemme ja kykenemme hyväksymään päätöksiä valtionavun suhteen helpommin kuin aikaisemmin jossain tapauksessa. Ja nyt siirryn vastoalueelle, eli manipulit, kartellit ja yritysyhteen sulautumat. Ihan lyhyesti kerro, mitä teemme energiamarkkinoilla, kuten tiedätte. Oletamme muodolliset menettelyt Gazpromia vastaan. Markkinasman väärinkäyttö. Chess, äh, Chessin suhteen, energiayhtiön suhteen. Sitä odotamme tietoja informaatio- ja kommunikaatioalalla. Jatkamme Googlen parissa ja arvioimme uudelleen Microsoftin keissiä liittyen sen epäonnistumiseen ää, suhteessa niihin sitoumuksiin, joita niillä oli 2008 päätöksen suhteen. Haluan tehdä päätöksen tämän suhteen mahdollisimman pian. Me myöskin tutkimme standardipatenttikysymystä, näitä olen, olennaisia patentteja. Tämä liittyy näihin patenttisotiin, valmistajan välillä ja olemme aloittaneet tutkimuksen Apple-Samsung-tapauksessa ja myöskin Microsoft ja Apple vastaan Motorola-jutussa. Olemme myös aktiivisia informaatio- ja kommunikaatiosektoreilla, uusilla sektoreilla ja myöskin e-kirjamarkkinoilla. Me testaa myös sitoumuksia, jotka neuvottelemme neljän ison kustantajan ja Applen kanssa. Näitä saisimme tehokasta kilpailua näillä markkinoilla. Viime kuussa hyväksymme Universalin ja EMin kanssa sopimukseen liittyen ää, musiikki- ja levyteollisuuteen. Tässä oli merkittävä oikeussuojapaketti, jolta pohjalta hyväksymme tämän fuusion. Päähuolen aiheemme fuusion arvioinnin yhteydessä liittyvät uuteen musiikin digimarkkinoihin. Haaste näillä tässä jutussa on, että Teollisuus on aika uusi, muuttuu nopeasti. Nopeat ja tehokkaat päätökset ovat tärkeitä, jotta, jotta markkinat pysyvät avoinina ja kilpailtuina. Toisella tutuilla markkinoilla, telekom-markkinoilla, äh, haasteena on se, että vanhat yhtiöt saadaan noudattamaan sääntöjä. Uusilla markkinoilla meillä on toisaalta Portugalin telekom ja Slovak, Slovakian telekomin ja Deutsche Telekomin suhteen myös. Sitten Hutchinson Itävalta ja Orange Itävalta, jotta on syynissä ja olemme tämän fuusion suhteen esittäneet muodostet vastalauseet, koska markkinakeskittymän kasvaminen Itävallassa aiheuttaa riskejä ja toivomme ää, oikeussuojaa korvaavia toimenpiteitä, jotta voimme toimia keskittymistä vastaan. Meillä on myös näkyviä toimia, erity, esimerkiksi kartellitutkimus, rahoituslaitosten kanssa, joita me epäilemme näiden viite Liborin ja Euriborin ja, ja Japanin Taiborin manipuloinnin suhteen. Ja kun oli viimeksi täällä, täällä keskustelma juuri näistä kysymyksistä. Ja sitten myöskin luottotappio swappien kanssa me jatkamme merkittävien isojen pankkien kanssa liittyen CDS-markkinoiden suhteen. Pyrimme myöskin valvomaan ää, huonossa jämässä olevien pankkien tukea. Norden LB ja Bayern LB näiden osavaltiopankkien suhteen teemme päätöksiä. Ja sitten Espanjan monipankin suhteen, niin sitten Dexian Luxemburgin haaran suhteen. Dexia jutun alasajaminen, erityisesti Dexia Credit Local ja Holdingin alasajon suhteen on paljon työtä. Ja sama pätee myös Belfiuksen, joka on Dexien belgialainen haara. Ja sitten perinteisellä teollisuuden alueella meidän toimemme ovat yhtä merkittäviä. Meillä on Outokumpu Noxum fuusio ruostamattoman teräksen suhteen ja sitten UPS ja TNT on myös käsittelyssä ja sitten saamme muodollisen tiedonannon Glencoron ja fuusion suhteen. Postialalla valtion apua on ollut myös tärkeä osa työstämme. Olemme tehneet joukon päätöksiä Deutsche Postin, B-Postin, La Postin, Ranskalla Postin suhteen, Kreikan Enipostin, äh, Royal Mailin ja Yhdistyneen kuningaskunnan postin suhteen. Kahdessa tapauksessa Deutsche Postin ja B-Postin, Belgian postin suhteen me vaadimme takaisin maksettavaksi valtionapua, joka ei noudattanut sääntöjä. Ja yhteistyössä kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa meillä on tällainen toimintaryhmä ruokamarkkinoilla, joka on eurooppalaisten arkielämään lähempänä kuin monet muut jutut. Ja lähikuukausina tulette kuulemaan tämän työryhmän johtopäätöksistä, mikä auttaa meitä vahvistamaan toimiamme sekä eu tasolla ja tässä tapauksessa erityisesti kansallisten kilpailuviranomaisten tasolla tällä tärkeällä sektorilla. Toinen erittäin tuttu kilpailun kannalta on lääketeollisuus. Lundbeck ja Servier, kaksi lääkeyritystä, saivat vastalausemme ennen kesää. Olemme huolestuneita, että nämä yritykset väärinkäyttävät patentteja pitämään markkinat suljettuna halvalta geneerisiltä lääkkeiltä ja toivomme, että päätökset, jotka toivottavasti hyväksymme ensi vuonna, tulevat muuttamaan nykykäytäntöjä mutta nähtäväksi jää. Ja sitten valtion avun käytön suhteen voimme ennakoida, että sektori pitää meidät lähikuukausina vilkkaina, kun keskustelemme lentosektorin uusista suuntaviivoista. Pyrimme ratkaisemaan myös useampia valtio, valtion avun juttuja, jotka meillä on käsittelyputkessa ilmailun suhteen. Ja sitten äh, Ryanairin yritys saada haltuunsa El Lingus. Tämä fuusio yrityslauma on nyt tarkastelun keskus käsittelyn alla. Ja, ja sitten SkyTeam ja Estar ovat myös samanlaisen sen tarkastelun alla. Tarkoituksena on ratkaista One World Alliancein sisäisiä kilpailuongelmia. Ja lopetan tämän lyhyen yhteenvedon puhumalla tästä antitrusti-korvaustoimista, joka on osana lainsäädäntöä ohjelmassa komissiolla tältäksi vuodeksi. Aloitteena on selkeyttää yksityisen ja julkisen täytäntöönpanon välillä taaten, että yritykset ja kansalaiset kautta Euroopan voivat tehokkaasti harjoittaa oikeutta vaatia Äh, vahingonkorvauksia kilpailuoikeuden rikkomusten aiheuttaman menetyksen suhteen. Tiedätte paremmin kuin minä, miten vaikeita keskustelut parlamentissa ja komissiossa ja sidosryhmien kanssa voivat olla. Yksityisellä sek- sektori, julkiset yritykset ja valtiot, niiden tapauksessa parlamentti on kaivannut mainitsemani aloitetta – että viimeksi tästä puhuttiin Antonio Sanchez Presedon äskettäin esitellyssä mietinnössä samanaikaisesti. Tiedätte hyvin, että parlamentin hyväksymässä mietinnössä, Leonen mietinnössä esitetään näkökantoja, jois, joten me komission tasolla keskustelemme näiden vaihtoehtojen mahdollisuuksista, mutta voin kertoa, että lähiaikoina pystyn esittelemään parlamentille, silloin kun haluatte, meidän ehdotuksemme, jotka lähetämme neuvostolle ja parlamentille. Paljon kiitoksia. Okay, so we'll uh, do a question and answer. Kiitos. Kysymyksiä ja vastauksia. I haven't got Gunnar here. I've, oh, I, oh, I have, sorry. Yep, no, uh, and I've got uh, Sophie. I, I've got Astrid as well and I've got Dirk, yes, and Tremosa, Uh, Tremosa, and Nicholas, and yes, Bass. Anybody else? Uh, Elisa. Have you got a long list? Normally, there's normally a piece of paper. Yleensä meillä on tällainen lista paperilla, mutta tämä paperi on vähän rippyinen. Anteli. Kiitos, presidentti. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia komission varapuheenjohtajan ja komission jäsenen toimesta. Hän esitti kolme päämäärää, kasvu, julkisen rahoituksen vahvistus ja dynaamisempien sisämarkkinoiden aikaansaaminen. Tässä on kolme tavoitetta, jotka minäkin jaan ihan täysin. Tässä on kaksi lainsäädäntöehdotuksesta, jotka on parhaillaan käynnissä, eikä todellakaan ole helppo tämä lainsäädäntöehdotusten teema, mutta meidän pitäisi kuitenkin jatkaa tällaisten ehdotusten tiellä, jotka helpottaisivat sitä, että selkiytettäisiin julkisen ja yksityisen pilarin välistä suhdetta. Tällöin voitaisiin vastata myös näihin erilaisiin ö, ö, vahinkoihin, joita on tapahtunut. Mitä sitten tulee valtion tukiin, joka on yksi tärkeä teema tällä hetkellä ja tässä vaiheessa esititte uudistuksia puhuttu puiteuudistuksesta, joka tällä hetkellä on käynnissä, ja minä haluaisin tietää, miten näissä suuntaviivoissa, kun puhutaan ö, uudelleenjärjestelyjä tekevistä yrityksistä, otetaanko niissä huomioon myös rahoituspalvelut, toisin sanoen pankkipalvelut, vai jäävätkö ne vielä ulkopuolelle ja käsitelläänkö niitä erityisesti jolla jotenkin erityisellä tavalla tai silkihansikkain? Ja haluaisin kysyä, miten tämä liittyy myös monivuotiseen rahoituskehykseen, jota, josta me parhaillaan keskustelemme. Te te puhuitte myös siitä, miten komissio on toiminut eh, erilaisten korko, eh, korkojen suhteen ja viitekorkojen suhteen. Ja eh, minua kiinnostaisi kuulla tarkemmin, minkä suuntaisiin toimiin komissio tässä on ryhtynyt. Tiedän, että Yhdysvalloissa on kahdella tavalla puututtu näihin yksilitty materiaalioikeuksiin, tekijänoikeuksiin ja siihen, miten ne vaikuttavat kilpailupolitiikkaan Tämä on tärkeä aloite. Te puhuitte generisistä lääkkeistä ja siitä, että olisi hyvin tärkeää saada äh, aikaan äh, lupia äh, software-puolella, jotta innovaatiota voitaisiin edistää. Ja mielestäni nämä Yhdysvalloissa tapahtuneet asiat näillä saroilla ovat hyvin tärkeitä. Olisi mukava kuulla niistäkin hiukan lisää. Ja vielä lopuksi, tässä nyt on tietysti jo montakin kysymystä, mutta puhuitte siis verkko Mm, teollisuudesta ja mekin olemme, me olemme myös ruokateollisuudesta hyvin kiinnostuneita ja meillä onkin mietintö syntymässä tänä vuonna, koska se on kotitalouksien kustannuksissa hyvin suuri osa, eli tarvikkeet toisin sanoen. Eli minua kiinnostaisi kuulla, tuletteko kilpailualalla myös elintarvikesektorin parissa työskentelemään ensi vuoden aikana. Kiitos. Antolin. Kiitoksia Antolin vastatakseni nyt näihin viiteen kysymykseen, jotka itse asiassa esititte. Nämä vahinkoihin liittyvät toimet, ne ovat tämän vuoden lainsäädäntöohjelmassa ja minä toivon, että lainsäädäntöehdotus tulee valmiiksi tämän vuoden loppuun mennessä tai viimeistään ensi vuoden alussa. Keskustelu on, te kaikki tunnette, keskustelu niitä tästä on käyty eikä ole epäilystäkään siitä, etteikö olisi tarpeellista saada aikaan lainsäädäntöä yksityispuolen korvauksista, jos on syntynyt haittoja, haittakorvauksista, muun muassa oikeusistuin, EU-tuomioistuin meiltä sitä vaatii, on tarpeellista, että haittoja kokeneet tahot voivat pyytää vaatia korvauksia ja silloin kun kartelliepäilyksiä on, niin on tärkeää suojata niitä, jotka, jotka tällaisesta joutuvat kärsimään. On hyvin tärkeää taistella kartelien muodostamista vastaan. Sitä ei ole mitään epäilystäkään, niin me olemme hyvin valmiita saamaan lähettämään ehdotuksemme, lainsäädäntöehdotuksemme parlamentille ja neuvostolle. Ongelma on se, kun keskustellaan esimerkiksi Leene mietinnössä, miten kollektiivisista kollektiivisista toimista, yhteisistä toimista keskustellaan, ja meihin kohdistuu tässä asiassa ristiriitaisia vaatimuksia. Todellisuus on aihealueesta riippuen yhteisöllisissä toimissa hyvin erilainen ja on olemassa sektoreita, jotka ovat selkeästi sitä mieltä, että Euroopan unionin pitäisi ollenkaan säätää lakeja tällä alueella. Eli keskustelu on auki, sitä parhaillaan käydään ja tämäkin valiokunta on tehnyt mietintöjä eh, nimenomaan eh, edustaja Sanchez Presedo on vaatinut, että eh, laadimme lainsäädäntöä kaikilla eri alueilla, mutta sitten on toinen mietintö, josta täysistunto, parlamentin täysistunto onkin äänestänyt, jonka mukaan täytyy ensin lähestyä asiaa horisontaalisesti. Ja niinpä tämä keskustelu on avautunut uudestaan ja sehän on ollut jo aika pitkään käynnissä, mutta kyllä tässä jonkinlaisen johtopäätöksen tullaan käymään ja tämän lainsäädäntökauden aikana aivan varmasti tämä parlamentti pääsee keskustelemaan ja toivottavasti myös tekemään lainsäädäntöä tällä alueella. Mitä tulee sitten suuntaviivoihin? uudelleenjärjestely- ja pelastustoimissa. Me tällä hetkellä työskentelemme suuntaviivojen parissa muualla kuin rahoitusmarkkinasektorilla tai rahoituspalvelusektorilla. On hyvin tärkeää aktualisoida tämänhetkiset suuntaviivat. Mutta mitä sitten rahoitussektoriin tulee tai rahoituspalveluihin tulee, meidän täytyy sielläkin esittää tällaisia suuntaviivoja, mutta kun koko ajan työskentelemme tälläkin alueella ja työskentelemme koko ajan kriisiä varten hyväksyttyjen puitteiden mukaan. Nämä hyväksyttiin 2008-2009. Olemme jakaneet nämä suuntaviivat kahteen osaan. Ensin tulemme etenemään rahoituspalveluiden ulkopuolisilla alueilla ja sitten kun meillä on käytössä ikään kuin tavanomaisten aikojen puitteet, niin sitten olemme valmiita myös esittelemään suuntaviivoja rahoituspalvelusektorille. Mitä tällä sektorilla vielä täytyy men- tapahtua tai mitä täällä siellä vielä on tekemättä? Täällähän oli tämä Dexian tapaus, joka on vielä auki, mutta pääasiassa tällä hetkellä julkisella rahalla tai julkisen rahan tuella tehtävät uudelleenjärjestelyt tai rahoitusjärjestelyt, järjestelmät ja erityisesti pankkijärjestelmät euroalueella, Kreikka, Portugali ja Irlanti, jotka ovat siis tämän ohjelman puitteissa, niin on mahdollista, että Kypros tulee mukaan tähän maaryhmään. Hekin ovat tällaista pelastusohjelmaa pyytäneet ja siellä rahoituspalvelusektori on erityisen keskeinen koko maan talouden kannalta ja tällä hetkellä työskentelemme Espanjan kanssa ennen kesää hyväksytyn muistion puitteissa ja työskentelemme näiden rakennemuutosten parissa liittyen joihinkin tiettyihin rahoitusyrityksiin, jotka eh, edustavat noin puolta Espanjan pankkisektorista. Eli tällä hetkellä eh, työskentelemme uusien suuntaviivojen parissa, myös rahoitussektorin eh, parissa, ja me olemme ikään kuin varovaisempia, kun keskustelemme rahoituspalvelusektorin tulevaisuudesta. Mitä sitten tulee viitekorkoihin? niin minä täällä jo jokin, jokin aika sitten sanoin, että olemme avanneet tutkinnan mahdollisista kartelleista liittyen eh, Euriborin, Liborin ja Tivorin eh, manipulointiin, eli kolmen viitekoron manipulointiin. Eikä se saattaa olla, että muitakin eh, väärinkäytöksiä on ollut. Se ei ole täysin mahdoton ajatus, ja me tällä hetkellä työskentelemme tällaisten potentiaalisesti kartellitoimien parissa. Eli on manipuloitu ja on ollut tarkoitus hyötyä näistä manipuloinneista, mutta tutkinta on toki kesken, joten en voi tästä tänään enempää sanoa. Me työskentelemme tällä hetkellä hyvin ponnekkaasti äh, kilpailukyky, äh, kilpailupolitiikka-instrumenttien, antitrustien ja sitten tekijänoikeuksien, immateriaalioikeuksien parissa. Meillä on monia patenttitapauksia, jotka ovat mukana standardoinnissa standardization patterns, äh, kuten englanniksi sanotaan, niin meillä on tässä useita avoimia tapauksia tai juttuja ja me työskentelemme yhdessä yhdysvaltalaisten kilpailuviranomaisten kanssa ja meillä oli juuri raskettain tilaisuus keskustella heidän kanssaan siitä, millä tavalla me äh, näemme nämä jutut, äh, kun patentin omistaja, joka on ollut mukana näissä standardeissa, milloin, milloin, äh, on, mi, milloin tapahtuu väärinkäytöksiä ja meillä on hyvin samantyyppinen analyysi äh, Yhdysvaltain viranomaisten kanssa, ellei suorastaan samanlainen analyysi. Komissio ja Yhdysvaltain viranomaiset siis täysin samoilla linjoilla patenttiteema on myös keskeinen. Esimerkiksi lääketeollisuusalalla me olemme avanneet kaksi juttua, Serve ja Lundbeckin jutun, ja me analysoimme lääkesektorilla kahta muutakin juttua, jotka siis ovat peräisin 2009 tehdystä tutkimuksesta, joka koski nimenomaan tätä eh, lääkesektoria. Johnson Johnson ja Novartis ovat tutkinnan alla ja sitten on vielä yksi lääke, jota tutkimme, mutta en nyt muista sen nimeä, joten en nyt lähde sanomaan sanomaan sen nimeä. Mutta näissä eh, jutuissa koko ajan etenemme. Ja sitten tietysti elintarviketeollisuus, kun siitä puhuinkin, olen hyvin tär- eh, tietoinen siitä, kuinka tärkeää tämä on loppu eh, käyttäjälle, tavalliselle kuluttajalle, joka, joka, jonka joka päivä täytyy mennä supermarkettiin ja jonka ruokakorissa elintarvikkeet ovat hyvin keskeisellä sijalla ja erityisesti tämän yhteiskunnan vähempiosaisten keskuudessa se osuus on hyvin suuri ja lähinnä, lähes kaikissa tapauksissa tähän mennessä on ollut kyse kansallisen tason tapauksista, mutta juuri tämän takia me olemmekin järjestäneet ja kyenneet kilpailu European Competition Networkin ansiosta olemme pystyneet tämän raportin saamaan aikaiseksi. Siinä siis kansalliset kilpailuviranomaiset ovat antaneet omat raporttinsa ja koherenssi on hyvin suuri eri kansallisten kilpailuviranomaisten välillä, jotka noudattavat samoja normeja, joita meidänkin Euroopan tasolla täytyy noudattaa ja se, tämän työryhmän tai task forcen työn tulos varmastikin antaa meille vinkkejä siitä, miten voisimme vahvistaa kilpailuviranomaisten työtä ja kenties aloittaa joitakin tutkintoja myös Euroopan tasolla, koska vaikka nämä kaikki ovat toki kansallisen tason juttuja, mutta meillähän on samat periaatteet Euroopan tasolla. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon hyvää komission jäsen esityksestänne. Ja minun on sanottava, että on tärkeää korostaa tämän menettelyn merkitystä, jonka olette aloittaneet Gazpromia vastaan, koska tämä on todella suuri ja merkittävä kysymys ja sitä tulee äh, olla mielenkiintoinen seurata. Äh, oli kiinnostavaa kuulla eri prioriteettinne ja oli helppo seurata teitä ja tukea sitä, mitä teette. Tämä kartellien, trustien vastainen toiminta ja valtion tukikysymykset. Ongelma on se, että monet kilpailuun liittyvät säädöksemme liittyvät hyvin paljon siihen, miten käsitellään sitä liike-elämää ja kilpailuta meillä on, eikä niinkään sitä liike-elämää ja kilpailua, mitä meillä voisi olla tulevaisuudessa. Ja haluaisin kysyä teiltä, mitä ne voitaisiin tehdä ja mitä komissio voisi tehdä jotta voitaisiin valvoa ja analysoida erilaisia esteitä, joita meillä on jäsenvaltioissa ja myöskin jäsenvaltioiden välillä. Jotkut ongelmat, jotka nostitte esiin aikaisemmin, johtuvat osittain siitä, että meillä tietyillä alueilla on liian vähän kilpailua ja olisi mielenkiintoista kuulla teiltä, mitkä teidän mielestämme ovat mahdollisuudet systemaattisemmalla tavalla analysoida ja tarkastella ja ehdottaa, miten voitaisiin poistaa erilaisia kilpailuesteitä uudelle kilpailulle sekä jäsenvaltioiden sisällä että niiden välillä. Ja kolmas asia, tämä on tärkeä osa talouttamme ja se on poliittisesti arkaluontoinen, mutta myös erittäin tärkeä. Vain vähän aikaa sitten televiestintää, operaattorit ja lentoyhtiöt pidettiin yleishyödy- niitä pidettiin yleishyödyllisinä taloudellisina palveluina. Ja me tiedämme, mitä yhteenliittymät tässä merkitsevät. Myös korostitte elintarvikealan merkitystä, mutta kun puhumme televiestinnästä, lentoyhtiöistä ja muutamista muista aloista, niin ne ovat Euroopan kotitalouksille vielä tärkeämpiä. Joten onko teidän mielestänne mitään mahdollisuutta varmistaa, että saamme enemmän kilpailua yleishyödyllisissä taloudellisissa palveluissa ja yleishyödyllisissä palveluissa? koska eh, Tämä on erittäin suuri osa Euroopan taloutta ja eurooppalaiset kansalaiset ja kotitaloudet ovat erittäin riippumaisia näiden palvelujen tehokkuudesta ja niiden kustannuksista. Kolmanneksi eh, valtion tuki. Mielestäni on tärkeää varmistaa oikeuden taloudellinen selkeys ja varmuus, mutta kun uudistetaan valtion tukijärjestelmää, niin mielestäni olisi mahdollista luoda vähemmän, mutta keski- paremmin kohdistettua valtion tukia vähemmän, koska se on hyödyksi veronmaksajille, mutta myös valtiolle, joilla on vajeita, mutta myös paremmin kohdistettua niin, että eri alueet ja kolkat Euroopassa saavat kilpailua ja kasvua alueilla, jossa meillä on kilpailuetua. Nämä ovat ne muutamat asiat, joita pyytäisin teitä puhumaan. Mandate. No siinä on vähän pikkujuttuja koko mandaatiksi. Ensinnäkin markkinoille pääsyn esteet. Tämän isoin este, jonka haluan, isoimpia esteitä, joita haluan poistaa kilpailujutuissa, monopoleissa ja kartelleissa ja sen valtiossa. Joissakin jutuissa, joita olemme käsitelleet aikaisemmin äskettäinkin, esimerkiksi Telekom-alueella, tuomioistuin on äskettäisessä päätöksessään tukenut meitä jutussamme telefonikaa vastaan Espanjassa – liittyen tähän mar- voittomarginaalin rutistamiseen, jossa mar- markkinoilla tämmöinen vanha yritys py- pyrkii estämään uusilta pääsyn markkinoille. Tämä tapahtui Espanjan kansallisilla markkinoilla. Meillä on samanlaisia juttuja jäsenvaltioiden välillä. Meillä on esimerkiksi Gazprom, kun avasimme tutkimuksen Gazpromin toimii Keski- ja Itä-Euroopassa, Tämä liittyy maakaasumarkkinoiden fragmentointiin, koska jossakin Gazpromin pitkän aikavälin sopimuksissa joidenkin ostajien kanssa jäsenvaltiossa pyritään luomaan esteitä, joilla estettäisiin maakaasun myyminen eteenpäin. Myös niitä on nostettu Puolassa tai Tsekissä tai muissa maissa. Eli sekä sisäiset esteet, mutta rajat ylittävät esteet sisämarkkinoilla ovat äärimmäisen tärkeitä. Monissa jutuissa Sitten yleishyödylliset palvelut. enhän sitä verkosto, teollisuudet ja palvelut, mutta tällaiset palvelut ja verkosto yritykset ovat kytköksissä viime vuonna. Vai oliko se vuoden alussa? Joulukuun 2011, tammikuun 2011. Tämä päätöksen liittyy liittyen yleisöllisiin palveluihin, joilla pyrimme takaa varmistamaan, että julkinen tuko näille palveluille on yhteensopivaa sisämarkkinoiden ja kilpailulainsäädännön suhteen. Olemme vaatineet palveluiden tehokkuuden ja tuen asteen. Muistan aika tiukkoja että tiukkoja keskusteluita käytiin tämän tehokkuusvoittamuksen suhteen. Olemme tasolta nostaneet kynnystä, jonka alla me emme kiinnitä huomioita juttuihin, koska ne eivät ole tärkeitä markkinoiden hyvän toiminnan kannalta ja rajat ylittävissä tapahtumissa, mutta isoissa yleishyödyllisissä taloudellisissa palveluissa meillä on yhtäältä tämä tuen alustava laskelma. Vertaamme tukea normaaliin tuottavuuteen ja sitten arvioimme myös sitä tehokkuutta, tehokkuusastetta, jonka palveluntarjoaja voi saavuttaa tätä myöten. Ja kun tehokkuus kasvaa, kuka hyötyy tehokkuuden kasvusta, palvelun tarjoaja vai kansalaiset. Ja me löytäneemme asianmukaisen tasapainon. Sitten mainitsit lentoalan ja sen yhtiöt. Mainitsin lentoalan suuntaviivat. Tämä keskustelu on sekä tärkeä että tärkeä. Me käsittelemme tuen myöntämistä uusille investoinnille, mutta myös paikallisten ja alueellisten lentokenttien toimintatukea meidän täytyy arvioida, milloin ja missä oloissa paikallisten lentokenttien tuki on yhteensopivaa apusääntöjen kanssa. Milloin nämä investoinnit parantavat joidenkin alueiden yhteyksiä ja mi- milloin alueellisten lentokenttien tuki voi lukea, luoda epäreilua kilpailua. alueella, jonne tuki alkaa ohjautua. Ja näiden paikallisten lentokenttien yhteys halpalentoyhtiöihin on tärkeä keskustelu, koska me käsittelemme tavalliset lentoyhtiöt kärsivät paljon ongelmia nykyoloissa. Meidän täytyy näyttää tasapaino niiden alhaisten kustannusten välillä, joka mahdollistaa sen, että Miljoonat kansalaiset kykenevät hyödyntämään näitä kulutusmuotoja ja toisaalta miten taataan riittävä kilpailu low cost yhtiöiden ja tavallisten yhtiöiden välillä. Sitten parempi valtionavun kohdentaminen. Siitä puhumme uudesta, uusista suuntaviivoista. Otan esimerkin. Alue tuki, alueellinen investointituki Euroopassa. Tällä viikolla, joten kaikki Euroopan alueet ovat täällä alueellisten viranomaisten Open Days-tapahtumaa varten. Me käsittelemme aluetuen suuntaviivoja torstaina. Menen tähän konferenssiin kollegani Hannin kanssa, kollegani kanssa keskustelemaan paikallisten viranomaisten kanssa. on selvää, että alueiden investointituen, in, onko, niiden investointien insentiivin vaikutus selkeä? Ei se ole. Meidän täytyy tukea vähemmän suotuisessa al, al, asemassa olevia alueita. Meidän täytyy mahdollistaa se, että ne voivat tarjota tukea niin, että ne tasataan pelikenttää. Niin, että hyvät investoinnit eivät mene rikkaimmille alueille. Tämä on ihan kohtuullista politiikkaa mutta kohdistumisen pitäisi olla parempaa. Pitää tarkastella myös tapauksessa markkinat eivät toimi. Pitää ymmärtää, mitä merkitystä markkinoiden toimimattomuudella on sijo- sijoitusten kohdistumisella, minkälainen investointitaso on asianmukainen ja miten sitten kohdistetaan tämä alueisiin joiden BKT on alle 75 prosenttia keskiarvosta, ja sitten ovat alueet, jotka ovat 75 prosenttia keskiarvosta, mutta kuitenkin alle Euroopan keskiarvon. Vaikeita keskusteluja. Tuosta täytyy ajatella kansallisten ja alueellisten budjettien ongelmia. Meidän täytyy olla tarkempia. Tuosta täytyy ottaa huomioon, että kriisissä ne, jotka investointia kykenevät houkuttelemaan paremmin siitä kriisistä selviävät. Keskustelu on aina vaikeaa, mutta nykyään se vielä vaikeampi. Toivottavasti ymmärrätte komission lopullisen päätöksen. Yes, thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä komission jäsen, että tulitte jälleen kerran tänne äh, mielipiteen vaihtoa varten. Yritän puhua lyhyesti valtion tuista. Mainitsitte, että ajattelitte äh, äh, laajentaa tätä yleistä ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalaa, mutta muistan edellisestä tapaamisesta täällä valiokunnassa, että sanoitte, että äh, mietintö osoittaa, että noin 40 prosenttia tapauksista nostaa esiin kysymysmerkkejä, että ne eivät välttämättä ole täysin perusteltuja. Eikö meidän pitäisi selvittää tämä asia ennen kuin laajennamme soveltamisalaa? Sitten toiseksi, miten varmistatte, kansallisten kilpailuviranomaisten toiminnan kilpailuverkoston osana. Kuuntelin Gunnar Högmarkia äh, lentokentistä ja yleishyödyllisistä palveluista. Alankomaissa näin juuri viime viikolla tapauksen, äh, jossa oli kyse lauttapalveluista, joissa ähm, tämänhetkinen palveluntarjoaja ja äh, yhdessä kilpailuviranomaisen kanssa on erittäin menestykäs pitämään ulkopuolella puolella uusia palveluntarjoajia. Ja äh, kysynkin itseltäni, saattaako olla, että äh, kansalliset kilpailuviranomaiset eivät ole tehokkaita, koska järjestelmähän on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Sitten antitrustjärjestelmistä ja kartelleista mainitsitte Googlen tapauksen. Minun on sanottava, että olemme nostaneet tämän asian esiin useasti esiin ja pyytäneet alakohtaisia tutkimuksia. On hyvin vaikea äh, määritellä, mistä alasta on kyse, koska on täysin uusia, ainutlaatuisia palveluja, kuten esimerkiksi sosiaaliset verkostot. Kuten Facebook tällä viikolla sanoi, että sillä on nyt yksi miljardi aktiivista käyttäjää. Tämä tarkoittaa, että yksi seitsemästä planeetan asukkaasta käyttää Facebookia. He e, ovat e, todellinen monopoli, e, ei ole mitään todellisia kilpailijoita. Samanaikaisesti heillä on valtavasti valtaa ja minä en tiedä, pitäisikö olla jonkinlaisia sääntöjä tai edes huolia tämän suhteen, mutta minusta on kyllä vähän huolestuttavaa, että on yritys, jolla on yksi miljardi käyttäjä, jolla on näin paljon valtaa ja on melkein mahdotonta viedä läpi mitään tietosuojasääntöjä, kuluttajansuojasääntöjä ja niin poispäin. Ja mietin, että kehitteleekö komissio mitään ajatuksia siitä, miten käsitellä näitä uusia moderneja aloja, koska minulla on se vaikutelma, että näin menee vielä jonkinlaisena äh, hauskoina, äh, pieninä ähm, uusina yrityksinä, joita äh, teinit ovat perustaneet. Ja ne ovat todella kiehtovia aloitteita, enkä halua niiltä mitenkään leikata siipiä, mutta mielestäni meidän pitäisi hiukan pohtia tätä. Ja viimeinen kysymys. Okay. Tiesin kyllä, että on vielä viimeinen kysymys ja sitten sama tilanne kuin muilla. Niin, olemme useasti kysyneet komissiolta, mitä se aikoo tehdä maksukorttialalla, erityisesti Mastercard-päätöksen jälkeen, koska aina sanomme, että jos komissio odottaa liian pitkään, niin sitten on melkein mahdotonta saada uusia toimijoita markkinoille. We'll try to be short in the answers. Kiitoksia. Yritän vastata lyhyesti, jotta täällä puheenjohtaja ei joudu minua varoittelemaan liemin. Minun mielestäni yhtäältä on yhteensopivaa se, että ryhmäpoikkeusasetus sovelletaan sektorille, jonka suhteen me ajattelemme, että me emme tarvitse valtion tukeen liittyvää jatkuvaa raportointia. Mutta tietenkin sitten, jos paitsi jos valituksia tulee. Eli voimme siis luottaa siihen, miten jäsenvaltiot näitä ohjelmia ja valtion tukimuotoja toteuttavat. Ja sitten samalla se, että olemme paljon ankarampia kuin nyt siinä, miten vaadimme jäsenvaltioita täyttämään niiden velvollisuudet niiden velvollisuus ei ole valvoa valtuuntukien toteutumista, se on meidän vastuullamme, mutta no, ne ovat tietysti vastuussa siitä, että ne odottavat sääntöjä, kuten aina. Ja niiden täytyy tarkistaa, että sovitut ja hyväksytyt toimintatavat eivät ole sääntöjä vastaan, ja tästä niiden täytyy huolehtia. Jotkut jäsenvaltiot näin tekevätkin, mutta joillakin ja jotkut jäsenvaltiot ovat ö, luoneet sellaisia päätöksentekoprosesseja ja organisoineet niitä niin, että ne huolehtivat siitä, että ne tarkastelevat, kuinka hyvin niiden toimintatavat ja toimintamuodot sopivat nykyiseen säännöstöön. Mutta olette aivan oikeassa analyysissanne sen suhteen, mitä tapahtuu tällaisten eh, ryhmäpoikkeusasetuksen alaisten eh, eh, ei-raportoitujen toimintamuotojen suhteen, jotka edustavat noin 40 prosenttia. Ja me tietysti voimme myös sanoa, että esimerkiksi metsätuet tai luonnonkatastrofituet eivät ole relevantteja sisämarkkinoiden hyvän toiminnan kannalta ja meidän täytyy keskittää siis omat toimemme esimerkiksi inhimillisiin resursseihin ja fokusoitava paremmin siihen, mikä on todellakin prioriteetti ja mikä ei. Minun mielestäni nämä kaksi asiaa siis eivät ole ristiriidassa, ne ovat yhteensopivat ja meidän täytyy pitää molemmista puolista hyvä huoli. Vähemmän puuttumista, vähemmän interventionismia meidän suunnaltamme pieniin asioihin ja samalla sitten lisää huomiota siihen, miten jäsenvaltiot täyttävät omat velvollisuutensa valtion tukipuitteiden ja, ja ohjelmien suhteen. Miten me sitten voimme kansallisen kilpailuviranomaisen työn laatua arvioida ja tarkastella. No, meillä on tämä Euroopan kilpailukykyverkosto, joka toimii erittäin hyvin ja on hyvin hyödyllinen. Minusta tämä on aivan erinomainen koko, koko, kokemus jonka avulla voimme analysoida omaa työtämme EUn tasolla, koska tämä koordinaatio komission ja kansallisten viranomaisten välillä vahvistaa sopimuksissa olevia sääntöjä ja se on erittäin hyödyllinen kokemus. Se vahvistaa subsidiariteettia ja meidän toimiemme koordinointia ja on aivan totta, että kansalliset kilpailuviranomaiset tekevät päätöksiä, vahvistavat sopimuksen artikla 1 tai 102, niin silloin me emme ole, meillä ei ole oikeutta korjata tai muuttaa niiden päätöksiä. Tämä on sitten kansallisten ja Euroopan tason oikeusistuinten asia, mutta minä olen aika tyytyväinen siitä, miten tämä Euroopan kilpailukyky tai kilpailuverkosto toimii. Sitten sosiaaliset verkostot. Minä vastasinkin jo tuossa toiseen kysymykseen, joka minulle esitettiin aikaisemmin. Esimerkiksi se, mitä me teemme Googlen suhteen, on sektoritutkimusta ja sosiaaliset verkostot, verkot ovat hyvin dynaaminen sektori, eikä meillä ole vielä yhtään ainoa juttua, jossa me olisimme joutuneet ö, tutkimaan näitä. Tulevaisuudessa sellaisia saattaa tulla, mutta minulla ei ole mitään avistusta siitä, miten tällaiset antitrust toiminnot voisivat tulla kysymykseen sosiaalisen median tai sosiaalisten verkostojen kohdalla. Mutta tällä hetkellä me seuraamme niitä, me valvomme esimerkiksi yksityisyyden toteutumista ja kuluttajan suojaa ja tämän kaltaisia elementtejä. Se on hyvin dynaaminen sektori ja me yritämme ymmärtää, vaikka meillä ei olekaan mitään juttua tutkittavana, enkä odota, että sellainen tulee tässä heti miten, mutta joka tapauksessa me, emmekä me tutki mitään yksittäistä äh, sosiaalisten verkostojen toimintatapaa, mutta meidän täytyy tätä sektoria sinänsä tutkia ja katsoa, jotta me voimme sitten vastata tarvittavassa tilanteessa, äh, jos äh, tarkempaa tutkimusta tarvitaan tai jos jotain valituksia tulee. Tietysti tämä sosiaalisten verkostojen sektori on myös taloudellisesti hyvin merkittävä volyymiltään erittäin paljon rahaa tämän sektorin kehittämiseen menee. Ja sitten maksukorttisektori. Mastercardin jutussa tuomioistuin vahvisti meille sen, että ja tällä hetkellä siellä nyt keskustelemme Visa-keissistä, visa tapauksesta tämän yrityksen kanssa, mutta Michel Barnier ja minä olemme lanseeraamassa ähm, julkisia äh, kuulemisia koko tämän sektorin osalta ja sen tulevaisuuden osalta. Ja minä tapasinkin juuri Michel Barnien, äh, jotta voisimme järjestää seurantaa näissä mainituissa kahdessa jutussa. Ja kun puhutaan maksukorteista ja luottokorteista, niin, ähm, ja niiden, niihin liittyvistä maksuista, äh, kenties sääntely on paras mahdollinen ratkaisu niihin kysymyksiin, jotka tällä hetkellä ovat avoinna. Minä tulen keskustelemaan tästä Michel Barnien kanssa, en vielä tiedä milloin, mutta mm, varmastikin jotain ehdotuksia tulemme äh, tuomaan esiin. Kiitos. Äh, Thank you, Chair, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti. Et joudu puuttumaan asioihin. Minulla on kolme kysymystä. Ensinnä Dexia. Mainitsit sen ja mainitsit, että muita tukipaketeja liittyen Kyproksen ja Espanjan pankkeihin tulee käsittelyyn. Kysymykseni on, kun kävi selväksi, että Teksen ensimmäinen valistuspaketti ei ollut kovinkaan menestyksekäs, mitä me voimme oppia siitä? Oletan, että komissio olette laatineet sisäistä arvioita sitä, mikä meni pieleen ja mitä sitä voidaan oppia. Että kun muita pankkeja uudelleen strukturoidaan, voisimme oppia Dexien tapauksessa. Voisitko kertoa vähän lisää siitä, mitä olette oppineet? Toiseksi valtionavun organisointi. Mainitsitte lyhyesti ympäristösuuntaviivat. Vihreille tämä on tärkeää. Myös siksi, että mainitsitte, että modernisoinnin pitäisi olla samansuuntaisia kuin energia, Eurooppa 2020 tavoitteet, mukaan lukien energiatavoitteet. Miten nämä suuntaviivat suhtautuvat energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin? Kerrotko, kertoisitko suuntaviivasta? Ja sitten nämä yleisölliset taloudelliset palvelut. Hollannilla on erityinen keisissä tässä, mutta ollaan kuullut, että Ranskassa vähän samanlaista, mitä tulee julkisen sektorin tarjoamaan asunt- asumispalveluihin, niin ymmärsin, että jotain poikkeamia valtion apusäännöissä on. Esimerkiksi Hollannissa tunnetta keisin hyvin. Se kun on tullut pari kertaa jo esille. Monien kotitalouksien tapauksessa heillä ei ole komission ja hallituksen hallituksen sääntöjen vuoksi ole liikkumavaraa. Eikö me voi olla joustavia ja rakentavia lähestymistapoja, joilla on ongelmia sosiaalisella asuntosektorilla sääntöjen vuoksi? Kun Hollannissa on uusi hallitus, ja se kääntyy puoleesi joustavamman lähestymistavan suhteen. Miten reagoit? Tämä oli lyhyttä, eikö niin? Uh, Minäkin yritän olla, äh, puhua lyhyesti, mutta Dexian kohdalla en voi antaa minuutin vastausta, mikä meni väärin. Mikä meni väärin tämän pankkiryhmän suhteen yhdellä lauseella. Sillä oli hyvin kallista rahoitusta ja se yritti muuttaa sen hyvin halvoiksi lainoiksi. Hyvä on. Eli kallista rahoitusta ei kovin tuottaviin toimintoihin. Tämä ei ollut siis tuottava tämä ryhmä yhdellä sanalla. Mitä me sitten teemme? Vuonna 2010 alussa ei oikein tätä suunnitelmaa pantu täytäntöön ja markkinatilanne ei ollut niin hyvä kuin tässä 2010 päätöksessä oletettiin, joten meidän täytyy mennä toiselle kierrokselle Dexian tapauksessa, eli BAL Luxemburgissa on myyty, Belfius Pankki, Belgian haara on täysin kansallistettu, Belgian hallitus on sen kansallistanut ja se on nyt uudelleenjärjestelyssä. Ja se, mitä siitä jää yli on vielä Dexia Credit Local ja tämä holding-yritys. Ja me toisaalta keskustelemme Belgian hallituksen kanssa Belfiuksen uudelleenjärjestelyistä ja toisaalta Belgian ja Ranskan hallitusten kanssa heidän uudelleenjärjestelyjä ja mm, osittain selvitystä, mitä tulee jäljellä olevaan Dexia-ryhmään ja Dexia Credit Lokalliin. Me olemme edistyneet hiukan näissä neuvotteluissa, mutta me olemme vielä päättäneet keskusteluja. Kuten useissa tapauksissa, me emme voi päättää näitä keskusteluja, koska meillä ei ole niitä ehdotuksia, joita me tarvitsemme. Ja nämä ehdotukset voidaan ainoastaan ne voivat lähettää meille ainoastaan Dexian omistajat, nimittäin jäsenvaltiot Ranska ja Belgia, joilla samanaikaisesti on hyvin vaikeita keskusteluja keskenään, miten jakaa valtion takeet, joiden pitäisi tukea jäljelle jäävää ryhmää. Eli yritämme saada päätökseen tämän uuden päätöksen Dexian eri osista, mutta se ei pelkästään riipu komissiosta, se riippuu pääasiassa niistä, jotka omistavat ja hallinnoivat Dexia-ryhmän eri osia. Me yritämme auttaa ja nopeasti vastata heidän ehdotuksiinsa, mutta minä en voi keksiä, mitä tehdä Dexialle, jos ne, jotka ehdottavat minulle ratkaisuja, eivät ole vielä päässeet siihen. Dexia specific, but what has we... En viittasi vaan Dexiaan, vaan mitä olemme oppineet komission virheistä suhteessa muihin pankkeihin? My general opinion is... Yleinen mielipiteen on se, että teemme erittäin hyvää työtä pankkien uudelleenjärjestelyssä. Kyllä. Meillä ei ole mitään äh, sel- selvitysauktoriteettia Euroopassa. Te keskustelette tästä nyt tässä pankkiunionin kysymyksessä. Meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin teidän ehdotuksenne nyt yhdessä neuvoston kanssa. Ja kun meillä ei ole tällaista selvitysauktoriteettia, niin meidän täytyy lokakuusta 2008 käyttää erityispuitteita, jotka kehitimme kriisin alussa Lehmanin jälkeen käyttää valtion valvomia välineitä ja toimia de facto selvitysaktoriteettina, mutta se on mikään helppo tehtävä. Esimerkiksi Dexian kohdalla, jos minä en saa konkreettisia ehdotuksia niiltä, jotka ovat vastuussa, minä en voi tehdä päätöstä heidän puolestaan. Ja vaikka meillä oli näitä todella suuria ongelmia, onnistuimme kuitenkin päättämään uudelleen järjest- käsittelyohjelmista noin 50 rahoituslaitoksen kohdalla. Me nyt keskustelemme tämän BRIC-pankkijärjestelmän mm, uudelleenjärjestelystä, Portugalin pankkijärjestelmän uudelleenjärjestelystä, koko Irlannin pankkijärjestelmän uudelleenjärjestelystä, Espanjan puolen pankkijärjestelmän uudelleenjärjestelmän ja huomenna tai ylihuomenna aloitamme Kyproksen pankkijärjestelmän uudelleenjärjestelyissä ja sitten Slovenian pankkijärjestelmän. Ja sitten olemme myöskin päättäneet päätöksiä puolesta Landesbankeneista, josta on tiedetty jo vuosien ajan. Olemme päättäneet melkein kaikista itävaltalaisista tapauksista, jotka tarvitsevat uudelle järjestelyä pankkisektorilla joten olen erittäin ylpeä siitä työstä, mitä komission palveluyksiköt tekevät. Heillä on hyvin mm, vähän välineitä käytössään ja tällä tavoin vältetään, että Euroopan veronmaksajat maksavat siis jopa vielä enemmän pankkijärjestelmän uudelleen järjestelyistä. Sitten ympäristöön liittyvät suuntaviivat. Me emme ole vielä kovinkaan pitkälle tässä. Ehkä seuraavassa vastauksessa voin sitten paremmin vastata tähän. Nämä ovat ensimmäiset suuntaviivat, joita me tarkastelemme, mutta on tietenkin tärkeää, mitä päätämme uusiutuvien energiamuotojen suhteen ja olemme myöskin ennakoineet valtion tukisuuntaviivoja energiaa intensiivisille teollisuuden alueille, jotka haluavat ainakin osittain saada korvauksia päästökauppajärjestelmästä, joka astuu voimaan ensimmäinen tammikuuta ensi vuonna se on sitä vielä, että se kärsii tästä hiilivuodosta. Kukaan ei ole eh, minulle eh, todistanut vielä sitä, että tätä hiilivuotoa on ollut tai tulee olemaan, mutta olemme kuitenkin hyväksyneet ympäristösuuntaviivat, jotka ovat varsin tiukat. Ne määrittelevät ne olosuhteet, joissa tietyt teollisuuden alat, koska niiden täytyy maksaa korkeampaa eh, hintaa energiastaan päästökauppajärjestelmän eh, takia, voivat saada viranomaisilta osittain korvauksia. Ja sitten sosiaalisesta asumisesta uusissa puitteissa olemme vakuuttaneet, että tämä ei ole tällainen eh, yleishuollinen taloudellinen palvelu, josta pitäisi ilmoittaa. Alankomaissa oli erityisen eh, tunnettu tapaus, eh, koska sitä valitettiin. Tästä päätti edeltäjäni Neli Cruz. Nyt edellinen hallitus, en tule tätä uutta hallitusta vielä, kun se ei ole vielä virassa, niin edellinen jos halusi, että minusta olisi tullut ää, asuntoministeri Alankomaiseen ja minä sanoin, että ei, minä en ole ehdolla tuolle te- tuohon tehtävään, teidän täytyy päättää. You, uh, Dirk. Kiitos. Dirk. Well, Mr. Commissioner, let's uh, return to your... Arvoisa komission jäsen, palataanpa teidän omaan maahanne. Te puhutte valtion tuesta ja pankkisektorista. Niin puhutte siis valtion tuesta ja pankkisektorista. Ja siksi kysyisinkin bankiasta. Muutama lyhyt pieni kysymys. Miten te otitte osaa kilpailukykykomissaarina pankian luomiseen. Mehän tiedämme, että se on seitsemästä alueellisesta pankista fuusion kautta syntynyt pankki. Pitikö teidän kommentoida jotenkin pankkian muodostamista tai hyväksyä se? Ja jos näin oli, niin mitä te täsmällisesti ottaen teitte tuossa tapauksessa? Vastaus on helppo. En ollut asiassa mitenkään mukana. Right. Um, I know. Selvä. Ja Gue, Nikolas vai Jörgen? Nikolas. Kiitos puheenjohtaja. Me keskustelimme valtion avusta. Ja mainitsit maat, jotka kohtaavat ongelmia. Käytit tällaista eufemismia. Mainitsin jotain dramaattista jota joka tapahtuu tällä hetkellä. Skarama, Kreikan Skaramangaksessa Kreikan telakat saivat valtionapua ja valtion avun seurauksena komissio ei sallinut muita kuin sotilasalusten rakentamista. Muita tilauksia ne eivät saaneet ottaa. Mutta nämä telkat ovat umpikujassa, että siellä työskennellään viikkopäivässä. Työntekijät eivät ole saaneet palkkaa kuuteen kuukauteen. Ja tässä vähän aikaa sitten he raivassaan hyökkäsivät puolustusministeriön kimppuun. He ovat kadulla. Su- mainitsit aikaisemmin, että olet pahoillasi tästä tilanteesta. Mutta jollei tätä päätöstä liittyen valtionapuihin muuteta, tilanne ei muutu. Ilmeisesti raivossaan olette komission jäsen, mutta myös espanjalainen poliitikko. Voisin puhua myös Espanjan hirveästä työttömyydestä. Emmistä viestä. Voitko käyttää tätä oikeutusta, että Kreikka ei ole maksanut takaisin Walter Apua, ihan tyypillisesti olette ihan oikeassa. Mutta viidakon laki tässä tilanteessa kuitenkin pätee ja vallitsee. Sallitteko, että Kreipa myöntää valtion apua vai pitäydettekö vanhassa kannassa liikahtamatta? Onko rahojen takaisin perimiseksi mitä mahdollisuuksia? Tulet pahan pian tapaamaan Kreikan ministerin. On mahdollista, että tuo, että tuo kielto lopettaa, niin, että, että tuo sektori voisi luoda työpaikkoja, että pääsisimme sitä umpikujasta, johon olemme joutuneet. Haluaisin tietää, mitä mietit tästä ylipäätänsä. Yes, I have been uh, dealing with this case of... Niin, olen käsitellyt tätä tapausta jo jonkin aikaa. Päätös hyväksyttiin, jos muistan oikein, antaa näille, ää, ähm, laivan, näille, näille telakoille mahdollisuuden rakentaa ää, ähm, sotilaslaivoja, mutta ei siviilikäyttöön laivoja. Tämä päätös on olemassa. Tällainen päätös on tehty myös jossain muissa tapauksissa. Esimerkiksi omassa maassani Espanjassa on tehnyt tämän tyyppinen päätös. Ja päätös pitäisi toteuttaa. On totta, että edellytykset olosuhteet teidän maassanne ovat erittäin vaikeat, mutta minä en pysty ratkaisemaan näitä ongelmia sanomalla julkisuudessa, että en aio käsitellä valtion tukipäätöksen seurauksia. Nämä erittäin vaikeat tilanteet, joita on Kreikassa ja muissa maissa, voidaan ratkaista. Astrid Eli. Astrid Elisa ja Ramon ovat listalla. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Kiitos, herra komission jäsen. Minäkin halusin kysyä Dexiasta. Olette puhuneet siitä, meillä on hyviä uutisia. Dexia, jolla on tämä uudelleen strukturoitu suunnitelma. Se on nyt keskiviikkona ilmoittanut, että sen Luxemburgin tytäryhtiö lopetetaan. Ja tämä kuuluu nyt 90 prosenttisesti Katarin emirille ja 10 prosenttisesti Luxemburgille. 700 130 miljoonaa Katar on maksanut tästä. Teille tämä kävi. Te että tämä hinta ei ole, ole mikään alehinta. Mutta minulla on vielä ongelmia. Deksiä belgialaisena ja ranskalaisena osineen vaatii pääomittamista vaikuttaa sille, että jo eh, vuoden alkupuolella he ovat jo se on jo menettänyt 1,2 miljardia euroa, eikä tiedetä uudelleen rahoituksesta vielä. Mutta 27.9. myös sitten jatkoajan 31. tammikuuta 2013 olette eh, mahdollistaneet tämän 550 miljoonan euron lisätakuuden, jonka Belgia, Ranska ja Luxemburg olivat myöntäneet mahdollistaakseen ryhmään alasajon. Nyt kun Luxemburgin os- osasta on jo luovuttu, Luxemburgin hallitus joutuu kuitenkin maksamaan edelleen näitä takuita 55 miljardin takuusummasta 30 prosenttia. Jos Belgia ja Ranska eivät onnistu ratkaisemaan ongelmia, herra Juncker menee konkurssiin. Jos joutuu maksamaan valtion budjetista, joka on jo miinuksella ja vastuuttomasti mielestäni. Tässä on myös ongelma, joka otettiin esille se tapa, jolla Eurostat käsittelisi Ranskan ja Belgian osuutta tätä pääomittamista. Eurostatin mukaan tämä, eh, jos tämä interventio on valtionapua tai valtion menoja, Belgia ra- Ranskan ja Luxemburgin on vaikea pysyä budjettivajien rajoissa. Miten te mielette tämän ongelman? Me oletimme, että Luxemburgin tytäryhtiön myymisellä ratkaisisimme ongelmat. Mutta nyt Luxemburgin Bilbaankin myynnin yhteydessä, kun Dexia myi tämän tytäryhtiön, kuitenkin jatkoitte 55 miljardin tilapäistä takuuta koskevaa päätöstä. No, minä nyt en ole mikään Dexian toimitusjohtaja. Siellä on tehty päätöksiä ja Dexia itse on niistä vastuusta. Ja äh, siellä on sitten valtiotakuita, äh, jotka koskevat osakkeenomistajia ja niin edespäin, tai konsernin toimintaa. Minä en ole vastuullinen siitä, mutta mitä komissio on tehnyt ja tekee? Käyttämällä meidän instrumenttejamme me ensin analysoimme BILn myynnin katarilaisille ö, oliko se, nyt, oliko se nyt 80 prosenttia, en tiedä ihan tarkkoja prosentteja, eikä meillä ole mitään vastustusta sitä kohtaan, mitä tulee valtion tukiaspektiin. Tämä on siis minun näkökulmani, valtion tukinäkökulma, ja minä olen kommunikoinut herra ministeri Fliidenille, että mitään ongelmaa ei ole. Ja muista keskusteluista minä en sitten ole vastuussa. Mitä tulee takei, takuisiin, öö, siihen hetkeen saakka, kun olemme saaneet uudelleen eh, Dexia-konsernin uudelleenjärjestelyohjelmat eh, hyväksytyksi, eh, on olemassa sopimus Ranskan, Belgian ja Luxemburgin valtioiden välillä, jonka mukaan annetaan valtion takuita. Ja meidän vastuullamme on se, että hyväksymme tämän tyyppiset valtiontakuut olettaen, että toistaiseksi ei ole vielä päästy lopulliseen päätökseen siitä, miten tämä konsernin uudelleenjärjestely tulee tapahtumaan. Minä en ole niin, minä olen kyllin vastuuton sanoakseni, että kun nyt tässä odotellaan, niin emme anna teille hyväksyntää valtion tuille. Me olemme antaneet määräaikaiset, väliaikaiset valtion, luvat valtion takuille ja pit, jo pitkään on pyritty pääsemään lopulliseen päätökseen, mutta minä joudun odottamaan ehdotuksia sellaisista, minä joudun odottamaan eri positiivista, positiivisia reaktioita, vastalauseita joitakin ohjelmia kohtaan ja viime vuonna sitten konsernin uudelleenjärjestelyä koskevia ehdotuksia tulikin, mutta tätä juuri jatkettiin nyt tammikuun loppuun asti ja Ranskan, Belgian ja Luxemburgin välisen sopimuksen mukaan, vaikka Luxemburg ei enää olekaan Dexia-konsernin osakkeenomistaja, niin Luxemburg on kuitenkin jollain prosentilla mukana. Kolme prosenttia sanoo Astrid ja sitten Belgialla on pieni osa, ja sitten on vielä Ranska, ja sitten Luxemburgilla on vielä tosiaan pieni osa. Tämä ei ole mikään komission sanelema eikä komission hyväksymä sopimus, vaan näiden kolmen valtion välinen sopimus. Nämä kolme valtiota, nämä kolme hallitusta ovat päättäneet jakaa tämän kakun tällä tavalla, ja tällä hetkellä ollaan tässä tilanteessa. Minä en aio ajaa ystävääni Luxemburgin pääministeriä konkurssiin ja yhtäkkiä sanoa, että nyt emme enää hyväksy väliaikaisia valtiontakuita, koska ette ole pystyneet tekemään lopullista uudelleenjärjestelyohjelmaa. Minun mielestäni tällainen tilanne, joka nyt on, ei voi kovin kauan jatkua. Muun muassa siksi, kuten sanoitte, että on olemassa tappioita, jotka täytyy uudelleen pääomittaa, eli kyseisten maiden veronmaksajat sitten joutuvat taas vastuuseen tästä Dexian tilanteesta, mutta minä toivon, että tulevina kuukausina löytyy lopullinen ratkaisu. Ja mitä tulee sitten Eurostat-aspektiin, kun olin nuorempi, olin vastuussa tuon tyyppisistä kysymyksistä, mutta tällä hetkellä en enää. Kollegani Algina Semeta on vastuussa ö, tulleista ja tämän tyyppisistä Eurostatiin liittyvistä suhteista. Minulla ei ole vastuita tässä suhteessa. Kiitos. Pleading innocence there. Um, Elisa. Viettomuutta väittäen Elisa. Komissario por estar entre nós. Três questões. A primeira... Kiitoksia. Minulla olisi kolme kysymystä. Ensinnäkin, käyt käytänteet, jotka muuttuvat yhä väkivaltaisemmiksi, joita tulee elintarviketuotantoketjuista tuotantoketjuista muualla takin. Tätä ei tapahdu vain kansallisella tasolla, vaan myös Euroopan tasolla. Ja se täysin poistaa kilpailun pientuottajilta, koska se määrittelee erittäin tiukat maksuehdot, se laskee hinnat hyvin alhaiseksi ja siinä väärinkäytetään eh, määräävää markkina-asemaa ja Mielestäni tämä voidaan käsitellä ainoastaan yhdessä Euroopan kilpailuviranomaisten ja kansallisten kilpailuviranomaisten kanssa. Aiotteko käyttää kilpailuviranomaisten verkostoa tämän käsittelemiseen? Toisen äh, kysymys liittyy alueelliseen tukeen. Te sanoitte, että täytyy olla tasapaino. Tämä on aivan oikein, mutta tässä vaiheessa, kun yritämme äh, nähdä Euroopan keskipitkällä aikavälillä ja meillä on tämä 4 plus 1 puheenjohtajuusraportti esimerkiksi, niin eikö nyt olisi oikea aika katsoa jonkinlaista verotuksellista yhteistyötä ainakin mitä tulee veroasteiden asteisiin eri valtioissa, koska tällä hetkellä meillä on todellista sääntelyn katvealueiden väärinkäyttöä ja tällaista verodumppausta eri maissa. Ja sitten kolmas kysymys liittyy tähän siirtymiseen pankkiunioniin ja eurooppalaiseen parkkivalvontaviranomaiseen, mutta näiden pankkien uudelleenpääomittaminen, niiden mahdollinen selvit, yritys ei vieläkään ole saanut eurooppalaisia puitteita, joten aiomme ottaa käyttöön yhden pankkiviranomaisen, valvontaviranomaisen, mutta sitten uudelleen pääottaminen ja mahdollinen selvitys jätetään kansallisten selvitysviranomaisten käsiin ja eh, tulevat jälleen kerran käyttämään veranmaksajien rahoja. Ja te juuri sanoitte, että valtion kyky toimia on hyvin erilainen eri val- joilla on erilainen kyky toimia. Eli millaisessa olosuhteissa voitte nähdä tällaisen eurooppalaisen vakausmekanismin synnyn ja millainen vaikutus sillä on kilpailuilmapiiriin? Eh, Minä vastaan espanjaksi. No niin, jakelusektori. On aivan totta, että joitakin tapauksia voi olla, joissa täytyisi Euroopan tasolla puuttua asiaan. En kiellä tätä, mutta tähän mennessä sellaisia ei ole ollut, ei ole tullut vastaan. Ehkä tämä task force, jonka olemme ottaneet käyttöön ja joka hyödyntää aikaisempaa kokemusta – ja tehtyjä tutkimuksia, joita siis kansalliset kilpailuviranomaiset ovat tämän verkon, Euroopan verkon verkoston puitteissa tehneet. Ehkä sieltä tulee jokin aloite. En ollenkaan sellaista sulje pois, mutta tällä hetkellä tällaista Eurooppa-tason aloitetta ei ole olemassa kuin kenties jossain pienessä toissijaisessa asiassa, kuten vaikkapa elintarvikkeiden pakkauksiin liittyvässä asiassa – joka on ikään kuin pikkuseikka nyt näissä konteksteissa. Mutta tähän mennessä tosiaan meidän analysoimis analyysiemme puitteissa ei ole tullut vastaan tällaista tarvetta. Sitten äh, verodumping, vero... Lo que dice, según la interpretación. Veropolkumyynti. Tässä ö, äh, jokaisen jäsenvaltion sisällä veroalalla tapahtuva erottautuminen ja, ja, ja syrjäyttäminen on vastoin näiden, näitä veroperiaatteita, koska haluamme saada syrjimisen ja eriarvoisen kohtelun kitketyksi pois. Siksi erot eri maiden välillä – eivät ole sellaisia, joita me voisimme näiden instrumenttien puitteissa, siis valtion tukikontrollien puitteissa käsitellä, vaan lainsäädännön puitteissa. Valitettavasti verolainsäädäntö vaatii neuvostolta yksimielisyyttä ja se on tietysti ihan valtava este, todella valtava este. Hyvin monissa tapauksissa, joissa väärinkäytöksiä sisämarkkinoiden sisällä tapahtuu tai, tai vinoutumisia tapahtuu, niin silloin meillä ei ole mahdollista puuttua asiaan, koska tarvittaisiin lainsäädännöllistä päätöstä, jonka neuvosto voi hyväksyä pelkästään yksimielisesti. Meidän täytyy muuttaa sopimusta tässä suhteessa. Minä en ole kovin, kan, kovin paljon kannata sitä, että aina asioita pitäisi muuttaa muuttamalla sopimusta, mutta tämä on kyllä sellainen kysymys, jos nyt lainsäätäjät sallivat, että sanon näin, niin mielestäni tässä sopimuksen muutos olisi kiireellisempi asia kuin monessa muussa asiassa. Sitten pankkiunioni, olen täysin samaa mieltä. Se riski, että epätasapainoa syntyy, meidän pitäisi hyvin nopeasti saada yksi yhtenäinen ainoa valvontaviranomainen ja meidän täytyy saada myös yhteinen talletussuoja. Olen täysin samaa mieltä. Tästä on aivan selvää, että jos tällainen eri, monen, monen erilaisen vauhdin tilanne syntyy ja silloin tulee syntymään häiriöitä ja vääristymiä, joiden, jotka synnyttävät enemmän ongelmia kuin meillä tällä hetkellä on. Mitä tulee komissioon, tulevana yhteisten päätösten tekijänä minulla ei ole mitään mielipidettä, mutta sen minä kyllä tiedän, että komissio toimii tosiasiallisena auktoriteettina näissä asioissa ja käyttää aivan maksimaalisesti tämänhetkisten valtion tukikontrollien kontrollisääntöjen antamia mahdollisuuksia tokihan rajo, rajoja on ja, ja Dexia tapauksessa tämä tuli selkeästi esiin. Eli uudelleenjärjestely ja tämän, tämän konsernin uudelleenjärjestely on sellainen asia, jota, jossa me emme voi olla auktoriteettina, vaan meidän täytyy odottaa, että, että konserni itse sitä esittää. Kiitos. Thank you very much, Sharon. Bienvenido. Hyvää iltapäivää, herra komission jäsen, ja tervetuloa parlamenttiin. Ja muutama lyhyt kysymys luimme El Pais-lehdestä 5. lokakuuta, että Banco de Santander, Caixa ja Banco de Avila, eli nämä kolme pankkia olisivat suurimpia sijoittajia. Mitä mieltä te olette? Segunda pregunta. Minkä? El rescate bancario de España Bankomarin suurimpia sijoittajia. Mitä mieltä te olette siitä, että nämä espanjalaiset pankit ovat suurimpia omistajia Bankomarissa? Sitten toinen kysymys. Puhuttiin pelastettujen pankkien teollisuusosakkeiden myynnistä, johon tarvittiin sitten julkista rahaa. Miten pankkien kohdalla tämä konkreettinen kysymys toteutuu? Ja vielä pankkiasta lisää. Haluan jatkaa täällä kollegani kysymystä. Näyttää siltä, että jotkut pienet säästökassat Espanjassa, että eh, niiden, ne on ikään kuin pakolla myyty suurpankeille ja pankkien muodostaminen usean säästökassan fuusiona, jotta saataisiin aikaan tällainen too big to fail eh, pankki, niin mitä mieltä olette tämän päätöksen oikeellisuudesta? Eilen Real Madrid ja Barcelona pelasivat e, jalkapalloa toisiaan vastaan ja olin sitten mukana tuota ottelua seuraamassa ihan paikan päällä. Ja Real Madrid hän ö, e, palkkasi ö, e, Cristiano Ronaldo 90 miljoonalla eurolla ja Kakaan vastaavalla ö, summalla. Ja tässä on ollut Caja Madrid luotottajana ja pankkia myös. Oletteko sitä mieltä, että nämä luotot ovat aivan asianmukaisia tällä hetkellä? Vai onko veronmaksaja tässä nyt rahoittamassa vääristynyttä kilpailua urheilun alalla? Joo, kiitoksia tästä viimeisestä kysymyksestä. Se on mielestäni kiinnostavaa. Olenhan itsekin jalkapallofani. Minua kiinnostaisi tutkia sen, miten München pystyi Javier Martinezin oman jalkapallojoukkueen pelaajan oston rahoittamaan. No niin, mutta eh, minä en ole ehdokas mihinkään ministeriksi, enkä Espanjan eh, eh, pankin keskuspankin johtokuntaan. Eli minun ei tarvitse vastata näihin kysymyksiin. Siellä on sitten ihan muut entiset ministerit tai herra Linde tai eh, Banco de Espanjan, Espanjan äh, eh, valtionpankin äh, johtokunnan jäsenet. Minun mielestäni on huono asia, että jotkut Espanjan pankit osallistuvat osakkeenomistajina tämän roskapankin äh, rahoittamiseen. Minulla ei ole tähän mitään mie- mielipidettä. Tämä on näiden pankkien oma analyysi. Minun käsitykseni mukaan äh, asiani ei ole sanoa tähän mitään vastaan, eikä mitä sitten tulee näiden teollisuusosakkeiden myynti, myyntiin, niin se, mistä tällä hetkellä neuvottelemme, ja tästä olen kylläkin vastuussa, ovat uudelleenjärjestely toimet Espanjan rahoitusinstituutioiden suhteen, koska ne tarvitsevat pääomaa, eivätkä pysty saamaan tätä pääomaa markkinoilta. Ne tulevat tarvitsemaan julkista pääomaa tämän muistion antamissa puitteissa. Kyse on siis luotosta, lainasta, jo, joka annetaan Frobille ja sitten näiden pääomaa tarvitsevien pankkien, jotka eivät muualta voi saada pääomaa, niin niiden kannalta se on tärkeää. Tämä on ennakkoehto ja välttämätön ehto sille, että nämä pankit voivat saada julkista pääomaa tämän muistion, kyseisen muistion mekanismin mukaan. Nämä neuvottelut ovat käynnissä ja etenevät, mutta ne eivät ole vielä valmiit. Me olemme ensimmäisessä vaiheessa ja keskustelemme näistä uudelleenjärjestely BFN, Pankian, B Katalonian, Kaisa Vankin, Kaisa Galicia Pankin ja Banco de Valencian, jotka ovat nämä neljä tällä hetkellä Frobin kansallistamat neljä pankkia. Niiden uudelleenjärjestelyistä parhaillaan neuvottelemme ja jos siellä sitten on teollisuuden omistuksia, niin täytyy katsoa, mitä sitten tapahtuu. Yhtenä uudelleenjärjestelyn elementtinä täytyy sitten esittää kysymys siitä, että ovatko tällaiset sijoitukset mahdollisia ja voiko tästä tehdä kaiken kaikkiaan täysin julkista ja, ja transparenttia. Mitä sitten tulee bankien muodostamiseen, min, minulla ei ole siihen mitään osaa eikä arpaa. Se päätös sen päätöksen tekivät Espanjan viranomaiset aikanaan. Ja kun nyt puhun omaa kieltä, niin voin vastata hiukan pitemmin kuin vastasin herra Eppingille. Mutta joka tapauksessa silloin, kun pankkia luotiin, niin FROB öö, FROBin osuus jäi tietyn kynnyksen alle – konvertoituu laina ja silloin hyväksyttiin yleinen kaava, jossa pystyttiin korkeariskisten äh, elementtien alle 2 prosentin puitteissa toimimaan, eikä tähän mennessä ole vielä minkään näköistä pankkian suunnitelmaa, yksityiskohtaista suunnitelmaa olemassa. Tällä hetkellä me neuvottelemme Espanjan viranomaisten ja kyseisen pankin kanssa ja se tulee sitten tulevina viikkoina hyväksyttäväksi ja keskusteltavaksi. Mitä sitten tulee jalkapalloon, niin olen pahoillani, etten päässyt tuohon otteluun. Se oli varmasti aivan fantastinen. Ja mitä sitten tulee tulokseen, niin oma joukkueeni ei ollut eilisessä ottelussa mukana. Kiitos. Very much and, uh, thank you for, uh, Paljon kiitoksia. Haluaisitko lisätä jotain? Tässä on pari minuuttia. Ei. Kokous on siis päättynyt. Muistutan, me olemme PHS C350. Ja sitten palaamme iltapäivällä. Toinen valiokunta tarvitsee tätä huonetta isoa kokousta varten. meillä on tämä rahapoliittinen vuoropuhelu. Huomenna nähdään.